Mes chers collègues, bonjour. Oikein hyvää huomenta, hyvät kollegat. Allez, on y va. Alors, avant de commencer la la session. No niin, ennen kuin aloitamme kokouksen, pyytäisin teitä tutustumaan näihin koordinaattorin tekemiin päätöksiin. Meillähän oli eilisiltana koordinaattorin kokous. Aika muinen meteli täällä on. Voilà, c'est mieux. Vous trouvez... Pardon, les décisions... No niin, nyt on jo parempi. Koordinaattoreiden päätökset on siis teille jaettu. Jos ähm, mitään huomautettavaa ei ole puoli yhteen mennessä, nämä päätökset on hyväksytty. Edustaja Baar, ai teillekö ei ole? Wim van de Kampilla ei myöskään. Niitä ollaan juuri jakamassa, ei hätää. Huomautukset ennen puoli yhtä. On teille tässä aikaa. Alors, avant de commencer les votes, juste pour vous dire. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, Niin, grapini. Vreau să considerați că n-am cartelă și n-am cartela de vot și o să ridic mâna să, să... Minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Haluaisin kättä nostamalla äänestää. Pini, d'accord? Selvä. Yritänpä katsoa sitten äänen erikseen. Ennen kuin aloitamme siis äänestykset. Euroopan parlamentin ja komission johdolla tämä valiokunta aloittaa tällaisen eurooppalaisen mobiliteetti, mobiliteettialan startup-yritysten palkinnon ah, jakamisen. Tämähän aloitettiin 7. joulukuuta ja meidän valiokuntamme on tässä johtava valiokunta. Meillä on kymmenen voittajaa, startup-yritystä, josta tulee Euroopan tason mobiliteettialan johtoyrityksiä. Herman Zella on Blablakaarin johtaja, sehän on tällainen carsharing-yrityksen johtaja. Mukana on myös yksityisiä kumppaneita, kuten Ranskan rautatie ja muita. Tämä palkinto, tästä palkinnosta aloitettiin joulukuussa 7. joulukuuta. Niin 8. 8. joulukuuta päättyi hakuaika 500 startup-yritystä ilmoittautui kisaan. Palkinnot jaetaan 22. helmikuuta Brysselissä kello 17.30. Laittakaapa tämä kalentereihinne. Ja tästä on kahden minuutin esittelyvideo. Se alkaa nyt. Oletteko valmiina? Ennen kuin tästä kokous alkaa, niin tällä pääsemme vireisiin. mal. Hein. Voilà, l'Europe c'est le nouveau terrain de jeu des startups et notre but c'est de... faire. Tässäpä tämä meidän tarkoituksena on todella saada aikaan uusia mobiliteettialan johtoyrityksiä ja teidät on kaikki kutsuttu tähän mukaan. Ää, no, hyvä, hyvä meininki tänä aamuna. Et donc, je voulais vous informer et donc ne, ne pas... oublier. Tästä siis halusin teille kertoa ja pyytää merkitsemään kalentereihinne. Nyt siirrymme vähän maanläheisempään asiaan äänestyksiin. Oletteko, nyt tehdään koeäänestys, äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Kaikki kunnossa, tarpeeksi ihmisiä paikalla aloitamme. Ensimmäisenä mm, pakettien rajat ylittävät kuljetukset esittelijänä Lucy Anderson. Äänestys alkaa. Katson kyllä Garpinin ääntä täältä, ei hätää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta. Mahtavaa, hienoa, äh, edustaja Andersson. Kah- no niin, 38 ääntä grapiinin mukaan luettuna. Sitten Haluatteko käyttää puheenvuoron? Yksi minuutti. Very quickly, just to thank Ihan lyhyesti vaan haluan kiittää kaikkia erityisesti varjoesittelijöitä ja niitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän puheenjohtajan mukaan lukien, sillä hän oli puheenjohtajana viimeisessä kolmikantaneuvottelussa ja oli erittäin tehokas siinä roolissa. Toivon, että täysistunnossakin olette mukana sitten parantamassa rajat ylittävien pakettitoimitusten asemaa. Hienoa, kyllä. Voidaan antaa suosionosoituksia. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. Edustaja Marineskun mietintö. Oikein hyvää huomenta. Oletteko kunnossa? No niin, aloitetaanpa. Äänestys alkaa. Grappini puolesta. Allez, je ferme le vote. Plus... Äänestys päättyy. 37 puolesta. Niin Grappini tähän vielä lisää, ei se ole koneessa mukana. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Marineskulle. Il était temps. Hein? Mais... Joo, oli aikakin. Kiitos oikein paljon. Koordinaattori kannustaa minua käyttämään puheenvuoron. Kiitos oikein paljon avustanne. Kiitos varjoesittelijöille. Varjoesittelijät olivat todellisuudeksi hyödyksi, te mukaan lukien puheenjohtaja Van Wittenburg, Foster ja Ehkä unohdin jo, no en teitä kuitenkaan. Sen ja sen on myös sihteeristöstä. Kiitos oikein paljon, kun voimme näin hyvin yhdessä tehdä pitkän aikaa työtä, jotta pääsimme sopuun. Lopuksi melko outo tarina joulukuun viimeisellä viikolla siis neuvoston puolella, ei meillä. Mutta loppujen lopuksi hmm, eniten vastustavaa jäsenvaltio, tietysti viimeisenä Ranska. Mutta kiitos teille kaikesta. Merci, monsieur. Marin... Kiitoksia edustaja Marinescu. Välitän tämän viestin Ranskalle. Seuraavana Peter Lundgrenin mietintö kuljettajien koulutuksesta. Äänestys alkaa. Edustaja Grappini. Aa, teillä on äänestyskortti. Hienoa. Äänestys päättyy. 38 puolesta. Onnittelut Peter Lundgrenille. Miten tänne on hyväksytty suurella enemmistöllä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you. Kiitos. L'efficacité, monsieur Lundgren. No niin, tehokkuus ennen kaikkea. Sitten menemme eteenpäin. Vastuuvapausmenettelyt 2016. Euroopan komission virastot valiokunnan lausunnon valmistelijoina Isabella de Monte, Markus Ferber, oikein hyvää huomenta herra Ferber, edustaja Dal, Jakob Dalunde ja Gesine Meissner. Ensimmäisenä puheenvuoro de Montelle, sitten Ferberille, Dalundelle ja Meissnerille ja sitten vielä de Montelle uudestaan. Tämän jälkeen puheenvuorot annetaan varjoesittelijöille ja muille jäsenille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Keskustelun päätteeksi pyrin antamaan puheenvuoron komissiolle, että komissiolta saadaan vielä jotakin vastauksia. Ensinnäkin puheenvuoron saa edustaja Demonte. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Attendez, attendez, attendez. Hetkinen vielä. On va attendre que ceux qui doivent sortir sortent en silence. Annetaanpa näiden ihmisten lähteä täältä, jotka ovat poissalista lähdössä. Voilà, allez-y, madame. Grazie, quanti minuti, presidente? Niin paljonko aikaa minulla on? Okay. Ainakin kolme minuuttia. Eh, allora, beh, parliamo del discarico relativo. No niin, tässähän on kyse toimeenpanevien virastojen vastuuvapaudesta. Tähän on pari kirjanpitoteknistä ja pari poliittista kommenttia. Ja asiaa tarkastellessamme olemme havainneet, että on paljon kolmen ja puolen prosentin suuruisia määrärahoja, kuten tilintarkastustuomioistuinkin on todennut. Sitten on joitakin alueita, jotka ovat vielä epätäydellisiä ja niitä täytyy vielä täydentää ennen kuin tilinpäätös on valmis tai tilin tarkastus on valmis. Ja sitten on myös maksatusten ja myönnettyjen määrärahojen välillä eroa. Ja vuotta 2020 ajatellen positiivista on se CFFssä, että 453 hanketta on rahoitettu liikenteen alalla ja niihin on annettu yli 4 miljardia euroa rahaa tällaisiin transeurooppalaisiin hankkeisiin. Ja ja näiden eh, liikenneverkostojen loppuun saattaminenhan tässä on ajatuksena ja se on hieno tavoite. Sitten on todettu myös, ettei varoja saisi ohjata pois liikennealalta, mutta positiivista on se, että Noin 30 hanketta on rahoitettu myös liikenteen alalla ja neljä näistä oli monialaisia hankkeita ja ne saivat huomattavaa rahoitusta muun muassa AKRstä ja liikennerahastoista. Etupäässä kyse oli maaliikenteestä, mutta myös laivaliikenteen projektista, joka käynnistyi 2006, ja osa huomautuksistani liittyy avoimuuteen, varojen seurattavuuteen ja tämän kaltaisiin asioihin. Ja näissä ehkä kokonaisuudessaan EUn budjettimenettelyjä pitäisi muuttaa ja nimenomaan yksinkertaistaa myös esimerkiksi niin, että olisi yksi yhtenäinen yhteyspiste näille asioille. Ainahan on kyse liikenteestä, mutta matkailuliikenteestä eli turismista puhutaan aivan liian vähän, eikä ole mitään erityistä budjettikohtaa, joka olisi omistettu matkailulle. Ja tässä on hieman läpinäkyvyyden puutetta kun tarkastellaan sitä varten osoitettuja varoja. Ja turismihan on EUlle hyvin tärkeä ala. Kiitoksia tästä edustaja Demonte on ollut tämä keskustelun. Tai otetaanko ensin tähän nämä kaikki valmistelijat mahdollisesti? Selvä, annan siis puheenvuoron nyt Ferberille. Ship to Rail ja ERA, olkaa hyvä. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen. Niin kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Pyrin puhumaan melko lyhyesti sekä rautatievirastosta että Shift to Railista. Haluaisin sanoa, että haluaisin kiittää edeltävää esittelijää, koska monet asiat, jotka mainittiin aikaisemmin, ovat edelleen voimassa. Ehkä budjetinvalvontavaliokunnan kanssa yhdessä tulisi keskustella siitä, miten nyt saataisiin joitain asioita vähän edistettyä. Jos ajatellaan rautatievirastoa, lähdetään siitä liikkeelle. Nyt ollaan tietenkin uudistamisvaiheessa, kun puhutaan tuoreesta rautatiepaketista. Nyt tuntuisi siltä, että ollaan ihan hyvässä vaiheessa, mutta sitten kun todella toimivaltaa on siirtynyt ja tehtävät uudistuvat, niin käytännössä nähdään, toimiko kaikki suunnitelmien mukaan. Kuten aikaisempina vuosina haluaisin nytkin viitata siihen, että kyseisille kaupungeille, kaupungeille on ehkä ihan mukavaa se, että rautatievirasto toimii kahdessa kaupungissa, mutta ei varmaan tehokkuuden kannalta, joten erää pitäisi keskittää yhteen toimipaikkaan, jotta se voi toimia tehokkaasti niin, ettei jouduta matkustelemaan jatkuvasti kahden toimipaikan välillä. Tietenkin riittävät resurssit pitää olla, kun neljännen rautatiepaketin tehtävät todella otetaan hoidettavaksi. Mutta muuten voin todeta, että noin 27-28 miljoonaa euroa on käytetty oikein järkevästi. Shift to Rail on toisenlainen rakenne. Se ei ole eurooppalainen virasto, vaan kyse on kiinnostuneiden osallistuvien ryhmien yhteisyrityksestä. 52 miljoonaa euroa budjetti kyseisellä vuod- kyseisenä vuonna. To- operationaalisia kustannuksia käytettiin jopa prosenttisesti työohjelmaa todella toteutettiin ja voidaan todeta, että hallintomenoissa 98 prosenttia, toiminnallisessa 100 prosenttia, eli riittävästi, mutta ei liikaa. Joten tämä oli ihan hyväksyttävissä. Kyse ei ole valtavasta rakenteesta. Ja olisi hyvä, että nähdään, että toiminnallisissa menoissa päästiin 100 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuunnitelma ja varatut varat olivat ihan realistisia. Shift to Railissa oli kyse myös budjettiautonomian saavuttamisesta. Se onnistui, joten tässäkin Shift to Rail on nyt siinä vaiheessa, että budjetin osalta voidaan toimia itsenäisesti ja näin hoitaa tehokkaasti omaa tehtävää. Vähän konsoli koordinointia tarvitaan sisäisesti vielä. Muistakin muidenkin kanssa on keskusteltu tässä, että kaikki ei ole ihan täytäntöön pantavissa tai täytäntöön pantu, mitä tänä, viime vuonna vähän kritisoitiin. Tänä vuonna vielä voidaan vahvistaa siis näitä kommentteja toiminnallisten ohjelmien on voitava tuimia hyvin ja siksi tämän konsolidoinnin on lopulta toteutettava, jotta saadaan pidemmällä aikavälillä kestävä järjestelmä. Jättäisin puheenvuoroni näihin muutamaan huomioon. Suosittelisin vastuuvapauden myöntämistä molemmille tahoille, mutta tiedän, että budjetin valvonta valiokunta loputtomassa viisaudessaan pohtii tätä asiaa vielä tykönään. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Ferber. La... Kiitoksia edustaja Ferber. Sitten de Lunden, EASA. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tässä luonnoksessa todetaan, että olemme hyvin iloisia siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mielestä kaikki toiminta on ollut säännönmukaista ja lainmukaista. Ja talousarvio on toteutettu hyvällä tasolla Tärkeä osa budjetista tulee erilaisista maksuista tukien sijaan. Ja henkilökohtaisesti toteaisin, että ehkäpä näiden tukien, osoitettujen tukien määrää olisi entisestään mahdollista vähentää tässä virastossa. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Dalunde. Madame Messner. Kiitoksia sitten edustaja Meissner. Sur l'agence du maritime, la parole est... Meriturvallisuusvirasto. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla oli mukavana tehtävänä huolehtia EMSAn vastuuvapaudesta Euroopan meriliikenneviraston ja voidaan jo todeta, että kaikki on hoidettu ihan sääntöjen mukaisesti. Sanoisin, että puoltaisimme vastuuvapautta, mutta kuitenkin muutama kommentti. Virasto on tehnyt todella tehokkaasti töitä 97,65 prosenttia toteutusaste. Meren saastumisen estämiseen on käytetty suuri osa varoista ja loput käytetään tulevina vuosina. Melko paljon on tehty väärinkäytösten paljastajien politiikan parantamiseksi. Petoksen vastainen toiminta on tehostunut ja on muun muassa hyväksytty löytyy oma strategia, jolla väärinkäytökset voidaan ilmoittaa. Ja virkamiehet, jotka toteavat jotain ongelmia, heitä suojellaan, he voivat luottamuksellisesti esittää tietoja ja lisäksi saadaan koulutusta eettisestä käytöksestä. Ja sitten jatkoseurannan osalta on luotu uusi väline. Ja kaikki suositukset vuoden 2016 lopun esitetyt on toteutettu. Eli tilintarkastajan kanssa on hyvää yhteistyötä. EMSA on saanut lisää toimivaltaa viime vuosina. Esimerkiksi rajat ylittävää yhteistyötä muiden virastojen kanssa, esimerkiksi raja- merivartioviraston kanssa ja myös kansallisten virastojen kanssa. Ja todella siis myös Euroopan merivartioviraston ja Euroopan kalastuksen valvontaviraston EFKAN välillä. Tässä on paljon siis yhteistyön mahdollisuuksia. Aikaisemmin on saatu myös muita tehtäviä, kuten kaasun ja öljynporauslaitosten valvonta ja Euroopan tasollahan näitä tehtäviä voidaan varmasti paremmin hoitaa kuin kansallisella tasolla. Tässäkin on hyvää yhteistyötä siis saatu aikaiseksi. Lisäksi on tehty hyvää yhteistyötä niiden virastojen kanssa, jotka hoitavat siirtolaiskysymyksiä Frontexin kanssa hyvää, hyvää työtä. Uusi kolmenvuotinen palvelutasosopimus on voimassa ja sitten lisäksi kauko-ohjattujen ilmailusjärjestelmien kautta toteutuva merivalvonta on edistetty. Ja sitten virkojen osalta 5 prosenttia leikkausta on vaadittu ja neljä on jäädytetty. Ja hyvin tehokasta työtä on tehty, vaikka henkilöstön määrä laski 207. Vuonna 2017 on suunnitteilla 14 uutta paikkaa, koska on tarkoitus tehdä tehokasta yhteistyötä juuri siirtolaispolitiikan saralla. Olen hyvin tyytyväinen siis siihen, mitä EMSassa on tapahtunut. Voimme varmasti puoltaa tätä tekstiä ja myöntää vastuuvapauden. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Meissner. Kiitoksia edustaja Meissner ja sitten edustaja Demonte uudelleen Cesar-ohjelman osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten täällä todettiin kyseessä on Cesarin vastuuvapaus. Mehän tiedämme, että kyseessä on merkittävä väline, jolla pyritään yhtenäiseen eurooppalaisen ilmatilaan vuonna 2016. Siellä oli menossa siirtymävaihe Cesar 1 Cesar 2020 vaiheeseen. Näin ollen meillä on kahdessa osassa tämä, äh, nämä tilit. Cesar 1 sai TNTstä, äh, siis näistä rahoitusta ja seitsemästä tutkimusohjelmasta, kun taas Cesar 2020 saa rahoituksen horisontti 2020 ohjelmasta. Täällä on jotakin äh, ongelmallisia kohtia, jotka liittyvät liittyvät siihen, että täällä on selkeästi hallinnollisia haasteita tullut juuri tästä eh, talousarvion jakamisesta kahteen osaan määrärahoja, maksumäärärahoja oli vähemmän kuin sitoumuksia, koska tutkimusten toteuttamisessa on ollut viivästyksiä ja yhteisyrityksen eh, osapuolten mukin kehittely on jäänyt jälkeen on pitänyt sopeuttaa tietokoneohjelmia 2020 ohjelmaa varten ja näin ollen 14,5 miljoonaa euroa on pitänyt korjauksia talousarvioon. Cesar 1 osalta kaikki hankkeet on saatu onneksi valmiiksi. Olisi varmaankin tärkeää suhtautua eri tavalla hankintoihin. Tarvitaan lisää yksinkertaistamista ja, ja avustusohjelmien koordinointia eurooppalaisen, eh, euro, mitä tulee sitten tähän, se, eh, tähän eh, lennokkitutkimukseen, tähän, tähän liittyy täytäntöönpanohaasteet CSR 2020-ohjelman kautta. Kaiken kaikkiaan voimme suhtautua myönteisesti tähän ja suosittelen, että parlamentti myöntää vastuuvapauden. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Kiitoksia, edustaja De Monte. Kaikista näistä vapaa, vastuuvapausasioista annan nyt puheenvuoron teille ja kun on käytetty puheenvuoro, kertokaa, mistä vastuuvapauskäsittelystä haluatte puhua. Mari Nesku, ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, President. So about... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun komissiosta. Teen joitakin tarkistuksia jotka koskevat rahoitusinstrumenttien kuulut, käyttämistä FRAMSEF, siis verkkojen Euroopan rahoitukseen liittyviä. Ja siellä on aika paljon rahaa rahoitusinstrumenttien budjettikohdassa ja haluan tietää, mitä niillä tapahtuu? Mitä lisäarvoa siitä saadaan, että näitä varoja käytetään? Minkä tyyppisiä projekteja, paljonko niihin käytetään ja niin poispäin? Koska tämä olisi mielestäni hyvin tärkeää tietoa vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä ajatellen. Kysyin jo komission jäsen Oettingeriltä komission ja Eurokontrollin välisestä sopimuksesta – PRV on sen aiheena ja haluaisin kysyä siitä, mikä on eurokontrollin tehokkuushyöty verrattuna muihin järjestelmiin, sillä yritykset maksavat paljon rahaa näistä, tästä yhteistyöstä ja saadaanko siitä sitten riittävää hyötyä, sitä en tiedä. Sitten TNT, meidän täytyisi kysyä, mitä projekteja on rahoitettu, onko rahoitettu kokonaisia korridoreja vai puuttuvia lenkkejä niiden välillä ja onko eri puolilla Eurooppaa tehty erilaisia toimia tehottomasti vai mitenkä on toimittu. Ja sitten Tonava-strategiaan liittyvästä liikennerahoituksesta haluaisin, haluaisin myöskin kysellä, ovatko jäsenvaltiot osallistuneet rahoitukseen ja niin poispäin, sillä sekin on hyvin tärkeää. Sitten Cesarista vielä pari sanaa. Se on hyvin tärkeää EUlle todellakin ja toivon, että se todella toimii, mutta minulla on siitä epäilykseni nimenomaan yhteen toimivuuden suhteen. Tähän asti käytetyt järjestelmät etelässä on tuottanut yritys ja pohjoisosassa taas toinen yritys ja ne eivät toimi yhteen. Ja eihän tällainen ole ollut Cesarissa ajatuksena, joten teen myös Cesarista tarkistuksia, sillä siihenkin käytetään paljon rahaa. Ja haluan tietää, ovatko tulokset sitten hyödyllisiä yhteisen eurooppalaisen taivaan kannalta, kuten Isabellakin totesi. Kiitoksia edustaja Marinescu. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Jackie Foster. Ettekö halunneetkaan puheenvuoroa? Olkaa hyvä. No, just like to thank the... Ei, halusin vain kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Mielestäni he ovat todella tutkineet niitä yksityiskohtia, joita meidän tulisikin tutkia. Ja nyt tuntuu siltä, että voimme vain siirtyä eteenpäin. Ehkä tulee tarkistuksia, mutta kukaan meidän ryhmästämme ei ole ainakaan esittänyt, että toivotaan erityisiä tarkistuksia, mutta toki kerron sitten, jos niin on, mutta yleisesti ottaen olemme melko tyytyväisiä. Kuitenkin nimesti edustaja Marinesku on lähdössä, mutta hän puhui näin tästä yhteentoimivuudesta. Olisi mielenkiintoista tietää näistä käytävistä pohjoista etelään. Mistä ohjelmasta tässä puhutaan? Sanoitte, että yhteentoimivuusongelma on pohjoisen ja etelän välillä. Eli erityyppisiä järjestelmiä kehitteillä. Ja ky- kysyin vain, mitä oikein tarkoititte? Olen vähän utelias. Haluaisin tietää tästä asiasta lisää ja tutkia vähän lisää. Se olisi varmasti hyödyksi. Eipä muuta, kiitos. Ehkä vähän lisää vain. Monsieur Marinescu. Kiitoksia edustaja Marinescu. Voisitteko vähän selvittää? Find out. Minä selvitän näitä yksityiskohtia. Olen pyytänyt Cesarin kanssa tapaamista näistä yksityiskohdista keskustellakseni ja olen kysynyt jo tässä vaiheessa joiltakin yrityksiltä ja ne ovat vahvistaneet, että niiden ke- ne ovat kehittäneet järjestelmiä Cesarin perustuen ja, ja esimerkiksi Indran luke- tekemiä järjestelmiä sitten tämä toinen puoli ei pysty lukemaan. Dalis on se, joka on etelässä käytössä ja Indra pohjoisessa. Niin siis liikenteen hallintajärjestelmistä ilmeisesti oli kyse tässä. Merci beaucoup pour ce... Kiitos oikein paljon näistä täydentämistä tiedoista. Edustaja Telitska, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta. Pari-kolme huomiota yleisestä budjetista, Demonten lausunnosta. Yksi ehkä voisi olla vähän yleisempikin. Kohta yhdeksän siitä puhutaan, siinä puhutaan siitä, että rahoitusvälineiden määrä on kasvanut huomattavasti, mikä on luonut unionin talousarvion ympärille monimutkaisen järjestelyn verkoston ja niin edelleen. Ja että tämä saattaa haitata tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Hyvä Telinska, minulle kerrottiin, että puhutte liian nopeasti. Dans le même rythme. Alors si vous pouviez ralentir, ce serait super. Merci. I do apologize. Uh, uh, Pahoittelut. Puhun vähän hitaammin. En nyt ihan pysähdyksin asti, mutta pyrin puhumaan hiukan hitaammin. Siis kohta yhdeksän, en lähde lukemaan sitä uudestaan, mutta aivan oikein siinä puhutaan siitä, että rahoitusvälineiden määrä on suuri. Meidän pitäisi varmasti pyrkiä erottelemaan Ensinnäkin se, onko riikaa rahoitusvälineitä, sitä voidaan varmasti tutkia, mutta ehkä itse tekisin tarkistuksia siinä mielessä, että ei pidä vesittää tätä blending-ajatustamme, joka on meille prioriteetti, eli vähän parempi tasapaino tässä olisi yksi tavoitteena. Toinen kommentti kohtaan 11 pyytää komissiota arvioimaan selkeästi ja hyvissä ajoin ennen seuraavia monivuotisia rahoituskehyksiä näitä Verkön Eurooppa-välineitä koskevia ehdotuksia esirahastoasiaa. Ihan hyvä ajatus, mutta yleisemmin tässä vaiheessa. Toivoisin lähinnä, että löydettäisiin tapa keskittyä liittyä budjetissa varsinaiseen täytäntöönpanon ohjelmien osalta, eikä puhuta vain vastuuvapaudesta. Eli jos puhutaan innovoinnin vuodesta, ei minua kiinnosta, onko käytetty 99 prosenttia vai 58, vai miten nämä varat on käytetty. Onko mitattu innovaation tasoa tai TNT-kysymyksissä esimerkiksi – eurooppalaiset koordinaattorit käyvät meilläkin, mutta en kyllä tiedä oikein, mitä viimeksi kuluneen vuoden aikana on saatu tuloksina aikaiseksi. Eli meidän pitäisi nyt vähän harjoitella sitä, että todella mitataan. Ei ainoastaan lasketa, mitä on kulutettu, mistä rahat tulevat, vaan että mitataan todella, mitä lisäarvoa on saatu aikaiseksi. Lopuksi puheenjohtaja, kollegat, kohta 13, niin Monten kanssa olen samaa mieltä, että virhetaso 4.1 on kyllä korkea, merkittävän korkea näin sanoisin. Ja se, että puhutaan toimien yksinkertaistamisesta, niin ei ehkä pitäisi aina puhua yksinkertaistamisesta, vaan katsoa, että yksinkertaistetaanko todella ja helpottaako se tätä asiaa. Kyllä minä tätä poliittista tavoitetta tuen, mutta ehkä tekisin tähänkin tarkistuksen, jossa painottaisin sitä, että yksinkertaistaminen ei ehkä riitä poliittisesti. Todella pitää myös mitata, mitä on yksinkertaistettu ja miten. Muuten nämä ehdotukset saavat täyden tuen. Ne ovat hyvin kirjoitettuja ja johtavat varmasti vastuuvapauden myöntämiseen. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia edustaja Telinska. Seuraavana edustaja Dalunde. Um, I'm sorry? Niin anteeksi. Täällä on listallani Est-ce que vous avez d'autres questions? Dalunde, onko teillä kysymyksiä muista ohjelmista? Sorry, don't fully understand. No, en nyt oikein ymmärrä. Oliko minulla joku kysymys vai? Ah, ah c'est monsieur Kramer, excusez. Anteeksi, vaan edustaja Kramer. Valo. Eikö sekään? No, katsotaan seuraava. Vous voulez pas prendre la parole, donc je, tant pis. Ette haluakaan käyttää puheenvuoro selvä. Edustaja Van Milten, olkaa Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti EASan vastuuvapaudesta. En ole esittelijän kanssa samaa mieltä. Dalunde, nyt teidän mietinnöstänne kohdassa seitsemän puhutaan tukiaisten leikkaamisesta. Tässä puhutaan siitä, että perusasetuksessa puhutaan lisää toimivallasta ja lisärahoituksesta. Siitä on kyse. Se on ensimmäinen seikka. Niin toiseksi, kun ajatellaan Brexittiä, niin on muistettava, että tässä pohditaan myös Brexit-vaikutuksia. Ja jos nyt lähdetään jo näitä mahdollisia lisävaroja käyttämään, niin sanoisin, että näihin varoihin ei saisi nyt puuttua. Ja on muistettava, että kaksi kolmannesta tulee tältä teollisuuden alalta, kaikenlaisen tehostaminen, eikä voida tätä alaa pyytää rahoittamaan vielä lisäasioita siksi, että haluamme unionin tuen poistaa EASalta. Tämä osa lausuntoa on sellainen, että haluan tehdä siihen tarkistuksia. Ja sitten Cesarin vastuuvapaudesta haluaisin tehdä vielä yhden huomion Lemonten hienoon tekstiin. Hän viittaa tähän eurooppalaiseen lennokkiohjelmaan. On hyvä, että ne sisällytetään hyvällä tapaa ja on tärkeää käyttää riittävästi varoja tutkimukseen ja kehitykseen. Muuten ihan loisto lausunto. Ehkä sellainen yksi tarkistus vielä luvassa. Ei muuta. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur von Miltenberg. Kiitoksia sitten edustaja Rode. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, just... Kiitos. Ihan pari sanaa ERAsta ja Shift to Railista. Lienee paikallaan sanoa, että ERA ja Shift to Rail ovat vuosien, mukaan, vuosien mittaan parantuneet valtavasti ja tämä näkyy myös näissä lausunnoissa. ERAn suhteen lienee paikallaan alleviivata sitä, kuinka hyvin sitoumuksia ja määrärahoja on käytetty. 99 ja 92 prosenttia vuoden 2016 talousarviosta on todellakin käytetty ja se on todella, nämä ovat todella korkeita lukuja. Mutta 30 päivän määräajan noudattaminen maksatuksissa on onnistunut noin 90 prosenttisesti ja sitä olisi paikallaan parantaa. Ongelmia on ollut sekä ulkopuolisissa että henkilöstöön liittyvissä maksuissa. On hienoa, että Ferber ottaa huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen huomautukset ERAsta, jotka tehtiin 2013, ja niitä ei vieläkään ole pantu täytäntöön ihan täydellisesti, mutta onhan tämä ongelma tuttu myös omasta työpaikastamme täällä Euroopan parlamentissa. Sitten Shift to Railissa tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen eurooppalainen raideliikennealue ja siellä toteutumisaste on ollut 100 prosenttia sitoumuksissa ja määrärahoissa. Ja operatiivisessa budjetissa puolestaan maksumäärärahoissa oltiin hieman alamaissa 86 prosenttia ja sitten 82 prosenttia kaiken kaikkiaan ja tätä on tarpeen parantaa. Komission pakollinen petosten torjuntastrategia on pantava täytäntöön ja hallintokäytäntö luotava, äh, siis kunnollinen hallintokäytäntö luotava näissä asioissa, sillä shiftyreilin tämänhetkinen ei riitä. shiftureilla on ottanut huomioon esimerkiksi julkisia hankintoja koskevat huomautukset ja siellä on luvattu dokumentoida näitä menettelyjä paremmin. Ja tässä kaikki, mitä halusin sanoa näistä kahdesta lausuntoluonnoksesta. Merci beaucoup, monsieur Rod. Kiitoksia sitten. Kiitoksia tästä edustaja Rode. ja nyt käännyn Euroopan komission puoleen. Annan puheenvuoron Roma Paralle. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti en voi kaikkiin näihin vastata. Me olemme panneet merkinnä nämä täsmällisimmät kysymykset, joihin vastaamme kirjallisesti. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä näihin mietintöluonnoksiin, jossa esitellään näitä virastojen menestyksekästä toimintaa. Joissakin tapauksissa on vielä parannettavaakin. Olemme tyytyväisiä siitä, että on ehdotettu vastuuvapauden myöntämistä. Tiedoksenne komissiossa meillä on työryhmä, joka koskee virastojen valvontastrategiaa kaikkien tyyppisiä virastoja varten, erityisesti sääntelyvirastoja varten, niin kuten nämä tässä käsiteltävät ovat. Näin voimme ottaa paremmin huomioon ja ottaa käyttöön niin valvontajärjestelmiä, joilla voidaan vielä parantaa virastojen toimintaa. Ja näin voidaan myös seurata niitä suosituksia, joita tästäkin valiokunnasta saamme. Joten tässäpä nämä olemme tyytyväisiä täällä kuultuun ja olemme oikein iloisia siitä, että vierastojen tekemää työtä arvostetaan. Ne ovat komissiolle äärettömän hyödyllisiä. Kiitoksia, hyvä komission edustaja. Nyt antaisin vielä puheenvuoron edustaja Demontelle, olkaa. Grazie Presidente, se d'accordo farei un commento. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on joitakin kommentteja kahdesta näistä lausuntoluonnoksista. Poliittiset huomautukset ja kirjanpitotekniset huomautukset. Herra, otan kiitollisena vastaan. Edustaja Esku totesi, että tarvitsemme lisää selvyyttä Eurocontrol-sopimukseen ja teen ten verkkoihin sekä toteuttamisasteeseen eri projekteissa. Ja tietenkin meidän täytyy valvoa tätä asianmukaisesti, että ne toteutetaan. Sitten Cesarista sanottiin, että pitäisi kiinnittää lisää huomiota yhteentoimivuuteen. Se on tärkeää, että järjestelmien välillä olisi vuoropuhelua ja siihen, sitä meidän täytyy perätä. Sitten eh, Telitskan puheenvuoroon. Innovaatioista. Niissäkin meidän on tarkasteltava Otetaanko näissä virastoissa talousarvio mielessä riittävästi huomioon tämä innovaatioiden rooli? Sitten olen sitä mieltä, että meidän pitää kehittää sopiva järjestelmä valvontaa varten. Tässähän on käytetty myös yleisiä EUn rahoitusvälineitä, rahastoja ja muita instrumentteja ja tarvitaan kyllä selkeyttä ja yksinkertaistamista. Alankomaiden kollega sanoi, että on näitä menettelyjä kehitettävä. Kiitoksia maista. Niin, kiitos. En sain oikeastaan kritisoitu, mutta voi olla, että tarkistuksia vielä tulee, joten ihan mukava. Jos haluatte tehdä tarkistuksia, niin pyrin ottamaan ne huomioon. Kiitos. Kiitos. On aika hankalaa, kun yhtä ryhmää kritisoidaan siitä, että puhutaan toteuttamisasteesta ja toiset kollegat taas sanovat, että pitäisi nimenomaan kiinnittää toteuttamisasteeseen huomiota ja odotan tarkistuksia innolla. Toteuttamisasteeseen viittasin vain Shift to Railin yhteydessä, sillä se ei ole pelkästään komission rahoittama projekti, vaan myös osin teollisuuden rahoittama ja minusta olisi tärkeää katsoa sitä, mitä teolliset toimijat haluavat ja mistä ne maksavat ja miten tätä toteutetaan, sillä muuten kyse on vain tyhjistä tavoitteista. Kollega Maisnerin tavoin iloitsen jo etukäteen kaikista tarkistuksista ja toivon, että pystymme äänestämään sitten hyvästä paketista täällä valiokunnassa. Monsieur Dalunde, la parole est à vous. Edustaja Dalunde. Kiitoksia. Totta täällä kommentoitiin sanamuotoa, niin joka koski sitä, että mahdollisesti vähennettäisiin unionin avustuksia. Tämä ei ole äh, asia, jossa näistä asioista päätetään äh, näistä avustusten pienentämisestä, vaan siihen liittyy toinen prosessi. Mainitsin vain, että virasto toimii nyt ylijäämällä ja näin ollen olisi mahdollisuus toimia näin, ottaen huomioon myös Brexit-prosessi ja se, että EUn pitäisi katsoa, kuinka verorahoja käytetään, niin tässä olisi mahdollisuus pienentää avustuksia, kun kerran ylijäämillä siellä mennään, mutta tämähän ei ole se prosessi, jossa siitä päätetään. Merci beaucoup, monsieur Madame Foster, vous vouliez... Kiitoksia, edustaja Foster. yeah, just, just a point. Niin, kiitos. Ihan selvennykseksi, jos en nyt erehtynyt, niin Eurocontrol ei ole sinänsä eurooppalainen virasto, vaan jäsenvaltioiden maksujen kautta budjetti toteutuu. Ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi valvoa varojen käyttöä, mutta jäsästä ei ole kyse. Siis Eurocontrolissa ei ole ainoastaan EU 28, vaan eka maat, kaikki 44 maata – kyllä siellä budjetissa voi EU-varojakin olla, mutta ei ensisijaisesti eu varoja. Vaikka olemme allekirjoittaneet yhteistyön Eurocontrolin kanssa. se saa eri asioita. Totta kai tämän halusin vain selvittää. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Foster, et j'annonce que... Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on nyt vahvistettu 25. tammikuuta kello 12. Tässäpä tämä. Nyt menemme eteenpäin. Seuraavana meillä on käsiteltävänä edustaja Ismail Ertukin mietintö aiheena moottoriajoneuvojen matkamittareiden manipulointi. EUn oikeudellisen kehyksen tarkistaminen. Annan teille puheenvuoron välittömästi. Ja tämän jälkeen varjoesittelijät ja ne jäsenet, jotka haluavat asiasta puhua, voivat äh, saada puheenvuoroja sen jälkeen. Edustaja Ertug olkaa hyvä. Ja vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, Kollegen. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Todellakin matkamittarien peukalointi, eli kilometri, on sitä, että lukemaa muutetaan tahallisesti. Ja ongelma, ongelman laajuudesta tiedetään, että sitä tapahtuu paljon. Se on hyvin edullista, hyvin helppoa. Ja joissakin jäsenvaltioissa sitä pidetään tällaisena herrasmiesrikoksena eikä minään varsinaisena petoksena. Ja tämä johtaa sitten siihen, että 12 prosenttia kaikista käytetyistä ajoneuvoista, joita kansallisesti myydään, on sellaisia, joissa on peukaloitu matkamittaria ja sitten rajat ylittävässä kaupassa 30-50 prosenttia. Tästä aiheutuu taloudellista vahinkoa. Edellisellä valiokuntaviikolla – Tämä meille osoitettiin tutkimusten kautta ja vahingon arvo on 6-9 miljardia euroa vuodessa, vähän riippuen siitä, mitä skenaariota uskotaan. Tämä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ympäristön haitallisesti, että on virheellisiä kilometrilukemia. Silloin autoja nimittäin toimitetaan huoltoon mahdollisesti liian myöhään ja kaiken kaikkiaan ajoneuvot ovat vähemmän turvallisia. Ja kun matkamittari lukemaa vääristellään, niin myöskin haitalliset päästöt ympäristölle ovat suurempia. Jotkin jäsenvaltiot ovat mielestäni toimineet erityisen Esikuvallisesti tässä asiassa Belgia ja Alankomaat ensi e, etulinjassa. Belgiassa ensimmäisenä otettiin käyttöön niin sanottu CARPAS-järjestelmä ja Alankomaat seurasi perässä siellä kansallinen autopass-järjestelmä ja näiden maiden alueella näillä järjestelmillä on lähes kokonaan onnistuttu estämään tämä peukalointi. Järjestelmä on melko yksinkertainen, mutta sitäkin tehokkaampi. Nimittäin kilometrilukemat kirjataan ylös jokaisella korjaamokäynnillä ja, ja sääntömääräisissä tarkastuksissa, joka, katsastuksissa joka tapauksessa. Ja Alankomaissa ostaja saa todistuksen siitä, että näytetty lukema on oikea. Ja Euroopan laajuisesti tästä on saatavissa se hyöty, että rajat ylittävässä kaupassa pitäisi ottaa myöskin tällaiset sitovat kilometrilukemat käyttöön. Ja siksi ehdotankin ensinnäkin, että Karpas etu, esikuvan perusteella luotaisiin eurooppalainen tietokanta ja komission asiantuntijat ovat tässä keskustelleetkin. Eukaris-alusta olisi sellainen järjestelmä, sellainen alusta, jota voisi hyödyntää ja ottaa kilometrilukemat siihen mukaan. Mutta minulle on oikeastaan aika lailla sama, miten tämä tehdään, kunhan se vain tehdään jollakin tavalla. Jokaisessa katsastuksessa ja jokaisella huoltokäynnillä voitaisiin kirjata nämä tiedot ylös ja tarjota ne rajat ylittävästi käyttöön. Tämä olisi yksinkertainen, edullinen ja erittäin nopeasti toteutettavissa oleva toimintamalli. Ja kuluttajilta säästyisi kahdeksan miljardia euroa rahaa vuodessa. Toinen seikka ovat sitten tekniset parannukset. Nytkään kaikki autoilijat eivät käytä autojaan säännöllisesti huollossa ja katsastukset ovat määräaikaiset, mutta niiden välissä pystytään kyllä kääntelemään lukemia taaksepäin. Mielestäni OEM-valmistajien pitäisi käyttää sellaista tekniikkaa, joka meillä jo on käytettävissä. Se pitäisi vain ottaa käyttöön kattavasti. On erilaisia turvallisuusmoduuleja, joiden hinta on noin euron luokkaa, eli ei yhtään mitään. Ja näissä teknisissä ratkaisuissakaan ei ole mitään sataprosenttista varmuutta, varmuutta, kuitenkaan niitäkin voi peukaloida ja muuttaa, mutta etuna olisi se, että jos näin tehdään, niin silloin peukaloijan saavuttama hyöty olisi huomattavasti vaikeammin saavutettavissa, eli pitäisi panostaa aikaa ja rahaa sen hyödyn saamiseksi ja sitten se ei ehkä olisikaan niin kannattavaa. Kolmantena toimenpiteenä jäsenvaltioiden pitäisi kiireisesti käynnistää lainsäädäntölliset toimenpiteet tällä alueella. Matkamittarien peukalointi on petos ja sen pitää olla sitä. Ja on hämmästyttävää, että 20, 26 jäsenvaltiossa 28 mittarien peukalointi on kiellettyä, mutta vain kymmenessä jäsenvaltiossa kuluttajat pystyvät tarkistamaan nämä lukemat ja niiden paikkansa pitävyyden. Siksi pitäisi vaatia komission kautta sitä, että Jäsenvaltiossa pitää olla sitova lainsäädäntö matkamittarien peukaloinnin estämiseksi ja sen pitäisi olla velvoittavaa. Sitten tämä lohkoketjutekniikka ja, ja yhdistettävyys liittyvät autoilun tulevaisuuteen ja sehän on jo täällä. Nykyisin yhä useammat ajoneuvot ovat verkossa ja lähettävät erilaisia tietoja ja jo nykyisin näihin tietoihin sisältyvät muun muassa keskinopeus, ajokilometrit ja käyttöaika. Lohkoketjutekniikkahan on tällainen turvallinen hajautettu salaustekniikka ja sitä voisi hyödyntää myös tässä asiassa kuluttajien suojaamiseksi. Jos käännetään katse komission suuntaan, niin nyt jo on olemassa niin sanottu Car Trust Chain-projekti, jota komissio tukee. Kaiken kaikkiaan olisi hyvinkin yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla tätä vitsausta voitaisiin torjua. Kaksi jäsenvaltiota on toiminut esimerkillisesti – huono puoli tämänhetkisessä tilanteessa on se, että tietojenvaihtoa ei ole eikä yhtenäistä lähestymistapaa Euroopan tasolla. Kiitoksia edustaja Erttu. Olipa tässä todella innostunut esitys aiheesta. Sanoitte, että kahdessa, meillä on kaksi oikein esimerkillistä jäsenvaltiota. Puhuitte Alankomaat ja Belgia oli tämä toinen, eikö niin? Luvut ovat päätä huimaavia. 6-8 miljardia euroa todella tässä tulee hinnaksi petoksille vuosittain ja sanotte täällä 12 prosenttia koko autokannasta on tämän, tämän kohteena ja tämä koskevan ajoneuvoja. En tiedä, onko teillä tutkimuksessa ne myös ne tilastot rekka-autoista, vaikka siellä käytetäänkin ajopiirtureita, havaintaako samantapaisia ongelmia myös sillä puolella. Nyt aloitamme keskustelun. Tämä on todella kiinnostava keskustelu. Annan puheenvuoron edustaja Ferberille. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pyytäisin ymmärrystä sille, että kollega Bach joutui lähtemään äänestämään toiseen valiokuntaan, mutta sain mahdollisuuden yhdessä esittää sekä Bachin että minun kantani, enkä joudu odottamaan keskustelun loppuun, koska haluaisin kiitellä kollegaa. Tämä on aihe, joka on käynyt ilmi jo vuosikausia sitten. Olen itse pystynyt näkemään, miten helposti tämä peukalointi toteutuu. Eli pääsy on hyvin helppoa digitaalisten toimien osalta. Muutenhan aikaisemmin joutui todella kiertämään tämän mittarin takaisin, mutta nyt voidaan antaa vain yksi komento. Ja haluaisin todella painottaa sitä, että tässä olisi valmistajien velvollisuus suuri. Hyvä, että esittelijä painotti tätä. Eikö tyyppi hyväksyntä direktiiviin kuuluisi tämä asia. Paljon olisi kyllä tehtävää. Toiseksi tämä Belgian malli, siihen tutustuttiin myös vuosia sitten, niin se vaikuttaisi oikein hyvältä, koska aina kun autolle jotain tehdään, niin silloin todetaan samalla mittarilukema. Käytiin sitten huoltamolla, että oli kyse onnettomuudesta tai jostain tarkastuksesta tien päällä, ihan riippumatta mistä, niin kaikki tämä tieto menee sinne tietopankkiin, joten melko usein kuitenkin saadaan mittarilukema sinne noterattua. Ja silloin kyllä peukalointi on hankalampaa. Ainakin tämä on avuksi, eli tälle tielle olisi varmasti hyvä lähteä. Koska vaikka olisi paremmat laitteet, niin kyllä varmasti joku kekseliäs kuitenkin pystyisi niitä manipuloimaan. Eli painottaisin vain sitä, että tässä on kyse petoksesta, ei mistä tahansa pikkuasiasta. Tällä on kyllä vaikutuksia, koska käytetyt autot voidaan näin myydä kalliimmalla. Kyllähän mittarilukema on tärkeä, kun puhutaan jälleenmyyntiarvosta käytettyjen autojen osalta. Siksi on oikeutettua, ettei mutta Euroopan tasolla ehkä, mutta jäsenvaltioiden keskisessä yhteistyössä voitaisiin kuitenkin tehdä yhteistyötä sen eteen, että tämä nähdään kaikkialla todella rikoksena. En uskon, että näin nopeasti olen sanonut sen, mitä kollega Bach halusi sanoa. Hän kirjoitti valitettavasti englanniksi, että joudun vielä ajattelemaan tässä ja sehän on suuri haaste, mutta uskoisin, että olen pitkälti nyt tämän puheenvuoron kaattanut. En lähde kaikkiin yksityiskohtiin varmasti asiaan vielä palataan, mutta kaiken kaikkiaan laaja tuki meiltä kollega Ertugin mietintöluonnokselle. Tämä on tärkeä seikka, joka on tärkeä kansalaisille, auton omistajille ja niille, jotka ostavat käytettyjä autoja. Eli hyvä, että tähän asiaan nyt vihdoin puututaan ja että yhdessä voidaan painostaa siihen, että auton valmistajat myös kantavat oman vastuunsa. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Ferber. Monsieur Demesmaker, bonjour. Kiitoksia, Ferber. Demesmaker, olkaa hyvä. Ja hyvää huomenta. Ja, dank u wel. Uh, niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensiksi tietenkin kiitellä kollega Erttuukia tästä mietintöluonnoksesta. Kun nopeasti katsoin tätä tekstiä, niin huomasin siellä monta myönteistä asiaa ja tämä ehdotettu lähestymistapa, jossa katsotaan sekä tietopankkia että teknologian myöntäviä mahdollisuuksia, että yhdistetään näitä toimintamalleja matkamittaripeukaloinnin vastaisessa työssä, niin on ihan hyvä lähestymistapa. Tähän menee tietenkin aikaa. Ensinnäkin haluaisin, kuten kollega, painottaa sitä, miten kiireellisestä ja tärkeästä asiasta on kyse. Miljardien petoksista on kyse. Todella puheenjohtaja, tämä kuultiin professori Parkovskilta myös muutama viikko sitten – tämä estää, tämä peukalointi, kansalaisten luottamuksen tässä on. Turvallisuuteen liittyvä ongelma, myös ympäristöön liittyvä ongelma. Nämä ongelmat on nyt purettava. Korkeateknologisen ratkaisun löytämiseksi ei ole nyt aikaa, vaan kansalaisille pitää tarjota yksinkertainen järjestelmä, joka nopeasti voidaan ottaa käyttöön pidemmällä aikavälillä sitten tietyt teknologiset ratkaisut voisivat olla mukana tässä laajemmassa strategiassa. Haluaisin lisäksi painottaa sitä, että tällä hetkellä on jo Eukaris tietojenvaihtojärjestelmä, joka on osoittautunut oikein hyväksi. Yhteistyö oman maani Belgian ja Alankomaiden välillä esimerkiksi. Eli tässä on jo järjestelmä olemassa, ei tarvitse ehkä luoda uutta eurooppalaista järjestelmää. Tämä voitaisiin ottaa helposti käyttöön niin, että jäsenvaltioiden kesken voitaisiin vaihtaa tietoa mittarilukemista. Lopulta en usko, että että ensimmäisen katsastuksen aikaistaminen johtaisi parannuksiin. Meilläkin Belgiassa tuo määräaika on neljä vuotta ja silti mittarilukema petokset ovat vähentyneet lähes nollaan prosenttiin. Meillä on karpasjärjestelmä, Alankomaissa autopasjärjestelmä myös. Hyvä, että täällä salissa pohditaan myös samansuuntaisia järjestelmiä, koska ne ovat yksinkertaisia järjestelmiä, jotka voidaan hyvin nopeasti ottaa käyttöön. Kollegat, lähdetään nyt realistisesti liikkeelle. Mittarilukemat pitää rekisteröidä säännönmukaisesti, jäsenvaltioiden vaihtaa tietoa kesken ja kaiken tiedon on oltava helposti löydettävissä, niin että kuluttajat voivat ne löytää. Kiitos. Kiitoksia edustaja Demesmaker. Sitten edustaja Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Ismailia hänen tekemästään työstä. Se on oikein hyvää työtä tästä ihan varjo esittelijöille. Tulee vähän vaikea tilanne, kun on, tämä on niin tyhjentävä ja hyvä jo valmiiksi. Tässä tämän mietinnön hyötynä on se, että se tuo esille merkittävän ilmiön, on muistettava, että käytettyjen autojen markkinat ovat selkeästi suurempia kuin uusien autojen, mark- uusien autojen markkinat. Miljoona autoa joka vuosi eh, Euroopassa. Ja kuten täällä muistetettiin, tähän liittyy sekä rahoitukseen että turvallisuuteen liittyviä haasteita. Ja ne ovat hyvin merkittäviä. Onkin ihmeteltävää sitä, kuinka aika vähän julkiset viranomaiset eri jäsenvaltioissa ovat tähän mennessä kiinnostuneet aiheesta, joka on kansalaisille niin tärkeä. Tämä on kyllä todella hämmästyttävää, varsinkin kun todellakin tämä on tilanne, jota voitaisiin valvoa, kuten Hollannin ja Belgian, Belgian esimerkit osoittavat. Meillä on tällainen kansallinen järjestelmä Belgiassa, Karpas, mutta niin kuin mietinnössä muistutettiin, noin 15 prosenttia ajoneuvoista menevät rajojen yli ja yleensä lukuja arvioidaan vähän alaa kanttiin ja näin ollenkin on hyvin tärkeää, että saataisiin aikaan eurooppalainen järjestelmä. Jos meillä olisi vain kansallisia järjestelmiä, se vielä entisestään vahvistaisi rajat ylittävää petosliikennettä. Siksi tarvitaan eurooppalainen järjestelmä. Tässä on neljäkin ehdotusta tehty. On tietenkin tärkeää, että Karpas-järjestelmää järjestelmästä tehdään Euroopan laajuinen ja, ja, ja rajat ylittävä. Ja toisekseen nämä sähköiset laitteet, joita meillä voisi olla käytettävissä, ne ovat hyvin halpoja ja näin ollen olisi tärkeää, että ne, tällaiset laitteet otettaisiin autoihin mukaan. Tämä on aika kiinnostava kilometrimittaripetoksista eniten tietenkin kärsivät auton, uusien autojen myyjät ja onkin hämmästyttävää, että uusien autojen valmistajat ja myyjät eivät ole niinkään kiinnostuneita siitä, että tätä petostoimintaa voitaisiin rajoittaa. He ovat kuitenkin ensimmäisiä e- uhreja tietenkin asiakkaiden lisäksi. He, heille tulee ongelmia siitä, että myydään, tai he kärsivät siitä, että myydään käytettyjä autoja valheellisen hyvillä hyvissä olosuhteissa. Että kyllä tässä valmisteet tarvittaisiin mukaan. On hämmästyttävää, että ei ole olemassa johdonmukaista äh, lainsäädännöllistä mekanismia jäsenvaltioissa. Ja nyt ehdotte, niin, niin todella tällainen jäsenvaltioihin rajoittuva ei, ei riitä. Tämän lohkoketjuteknologian osalta olen aika varautunut, koska se on hyvin kallis, kun ajatellaan energian käyttöä, informatiikkaa ja tilaa. Kyllä se on kiinnostava tekniikka, mutta pitää vielä miettiä, mihin sitä käytetään, koska muussa tapauksessa hyvin pian käy niin, että, että lohkoketjua on joka puolella ja siitä tulee valtavia ongelmia sekä tuolla tietoliikenne- että energiankulutuspuolella lopuksi vielä todella tämä on todella hyvä mietintö. Viilaamme vain hieman näitä pierinkiviä. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Kiitoksia sitten Kramer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan oikein sydämellisesti kiittää Ismailia tästä mietinnöstä. Se on todella loistava. Jos Ferber ja Kramer sanovat, että loistava mietintöluonnos, niin herää kysymys, että oletko nyt tehnyt jotain väärin? Onko tässä jotain vikaa? No ei, vaan tässä on todellakin kyseessä oikein hyvä mietintöluonnos. Ongelma on se, että monet jäsenvaltiot ovat asettautuneet pettureiden ja rikollisten puolelle tässä asiassa, eivätkä rehtien kansalaisten, sillä rehdit kansalaiset ovat tyhmiä. Ja ei ole mitään syytä, miksi näitä tietoja ei saataisi jaettua ja vaihdettua, paitsi se, että poliittista tahtoa ei ole. Kun autoja myydään toiseen maahan, niin, niin myydään jatkuvasti enemmän ja enemmän sellaisia autoja, joissa näitä petoksia on tehty. Ainakin Saksan tapauksessa näin on. Euroopan verkottaminen tässä suhteessa on annettava jäsenvaltioiden tehtäväksi. Ne ovat vastuussa sanatasolla kaikki ovat kyllä yhtä mieltä. En tunne yhtään hallituksen jäsentä tai liikenneministeriä yhdessäkään jäsenvaltiossa tai komissiossa komission jäseniä, jotka sanoisivat, että kyllä näitä petoksentekijöitä täytyy tukea. Ei vaan päinvastoin puhutaan, mutta sitten tehdään taas ihan muuta. Jälkivarustelu olisi tässä hyvä ratkaisu. Yhdellä eurolla voidaan jo rajoittaa merkittävästi näitä petoksen teon mahdollisuuksia. Se on täysin olematon hinta. Totta kai tarvitaan EU-ssa rajat ylittävää tiedonvaihtoa. Helpoin tapa olisi tämä lohkoketjuratkaisu. Ei se minusta suinkaan ole niin kallista, vaan kyse on siitä, että tietoja kerätään, mutta hajautetussa lohkoketjujärjestelmässä on todellakin se etu, että jos tietoja muutetaan yhdessä paikassa, niin niitä ei samalla muuteta, pystytä muuttamaan kaikissa paikoissa. Se on siis turvallisempi. Komissiokin sanoi, on tähän asti sanonut, että kyllä kannatetaan tätä ja odotellaan nyt, miten asia etenee. Tämä ei enää käy, vaan pitää mainita jokin konkreettinen päivämäärä, että silloin ja silloin tehdään jotakin ja sitten velvoitetaan jäsenvaltiot toimiin. Ja me tiedämme, missä, missä tässä hiertää. Ja sitten täytyy odottaa, että sanooko joku jäsenvaltio ääneen sen, että me haluamme jatkossakin, että autot ovat halpoja ja että kilometrilukemat eivät täsmää. Pitäisi todellakin asettaa määräpäivä ja sitten nähdään se, että mitkä valtiot tukevat pettureita eivätkä rehtejä ihmisiä. Kiitos paljon edustaja Kramer. Käännyn komission puoleen. Kyllä tässä olisi kiireellisiä tehtäviä hoidettavana. Mitä ehdotat? Ai edustaja Telitska, en huomannut teitä. olkaa hyvä. Oma virheeni, puheenjohtaja. Jätin vähän myöhäiseksi puheenvuoropyynnön, kun ajattelin, että muutkin vielä puhuvat. Ensin poliittiset seikat. On todella uskomatonta, että Euroopan tasolla joskus, painotan tätä joskus, lähdetään säätelemään sellaisia kysymyksiä, joihin edes tarvitsisi kiinnittää huomiota. Samanaikaisesti on asia, joka koskee oikeastaan jokaista jäsenvaltiota – Tämä sisämarkkinoiden toimintaa. Ismail on aivan oikein kiinnittänyt huomiota näihin ongelmiin ja tutkimukset kaikki osoittavat samaa. Ja periaatteessa mitään ei tapahdu. Kyllä. Kehotetaan ehkä täydelliseen lainsäädännön täytäntöpanoon, mutta tulos on se, että menettämä miljoonia euroja, kaikenlaisia turvallisuusongelmia, niin valtavia vaikutuksia ympäristöön ja hyvin vähän tehdään. Mitään ei oikein tapahdu. Joten täysin tuen tätä mietintöä. Olen myös vaikuttunut tästä sisällöstä. Toivon, että tämä nyt on asia, joka saa vähän vauhtia Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla, että todella nyt liikahdetaan eteenpäin. Tämä on uskomaton. En pysty ymmärtämään tätä eikä voida löytää ihmistä, jolla ei ole tuttavia tai perhettä, johon tämä on vaikuttunut. Omassa valtuuskunnassani on. Tämä on ihan uskomatonta. Ja samalla, kuten monet kerrat on mainittu, on tämä karpaasjärjestelmä ja hyvää kokemusta. Ehkä meillä on tässä eroavia näkemyksiä TRAN-valiokunnassa, mitä pitäisi hoitaa EU-tasolla enemmän, mitä kansallisella tasolla, onko karpaas liittävä järjestelmä vaiko ei. Voitaisinko sitä täydentää, mutta olettaisin ja olettaisin, odottaisin myös komissiolta tässä vastauspuheenvuorossa sitä, että lupaillaan konkreettisia toimia. Todella tuen esittelijän kantaa, mutta ehkä vielä muutama kanta, vaikka tämä on järkevä mietintö, jossa on vaihtoehtoja siihen, miten voitaisiin estää peukalointi, parempi valvonta ja niin edelleen. Mutta muutama seikka kuitenkin. Lohkoketju kysymykseen. Ehkä olisi vielä mahdollisuuksia, jos syntyy ongelmia. Jos valmistajat jättävät tällaisen porsanreiä, niin se löytyy aina rikollisten käsiin. Ja sitten kun Karpaas on otettu pari vuotta sitten käyttöön, niin sehän on menestyksekäs järjestelmä jo, mutta siinä ei oteta huomioon tuonti, tuontia paitsi virallisten autoliikkeiden kautta, mutta näitähän myydään paljon muutenkin näitä käytettyjä autoja, mutta varmasti tämä ongelma voidaan jotenkin ratkaista. Ja sitten kysymys kuuluu vielä, kun esittelijä haluaa eukarisjärjestelmän pakolliseksi. Onkohan tämä mahdollista? Onko tässä sekä EUn puitteista että monikansalliset järjestelmät? Katsotaan sitä. Ja sitten eri jäsenvaltioiden tieto. Ja tietosuojahan on erilaista. Saksassa, Saksan kollegat ehkä voivat korjata, mutta – käsittääkseni esimerkiksi laissa on suojattu rekisterikilpitietojen käyttö, mutta varmasti rikosoikeudellisia kysymyksiä voidaan oikaista. Kyllä nyt on korkea aika edetä tässä kysymyksessä ja toivon, että tämä mietintö on yksi tärkeä edistysaskel tässä. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Merci beaucoup, monsieur Telinska. Kiitoksia edustaja Telinska. Nyt annan puheenvuoron edustaja Jaonidulle. Te olette nyt varmasti kuulleet tätä valiokuntaa. Täällä todella hoputellaan komissio, tai komissio voi sulkea silmiään tältä ongelmalta, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita, kuluttajien oikeuksia ja erityisesti aiheuttaa turvallisuus- ja ympäristöongelmia. Tämä on valtava ongelma. Niin myös taloudelliset tappiot ovat hurjia, kuten Demesmaker sanoi. Eivät nämä ole miljoonia, nämä ovat miljardeja euroja. Mitä siis nyt tehdään? Alors, je donne la, je donne la, la, la parole. La... Annan puheenvuoron komissiolle. Olisi kiinnostavaa saada hyvin konkreettisia tietoja siitä, millä tavalla komissio aikoo tässä asiassa edetä. Se olisi oikein hyvä asia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olemme tietenkin samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys ja pidämme Ertukin mietintöä oikein hyvänä asiana. Täällä aivan oikein todettiin, että mittarien pöykalointi on laajalle levinnyttä. Siihen liittyy monia näkökohtia ja se liittyy moniin politiikan aloihin ja komission pääosastoihin – Esimerkiksi DG Move, Grow tyyppihyväksynnän osalta DG Just kuluttajasuojelun osalta sekä rajakysymykset. Minun oma aihealueeni liittyy tieliikenteeseen, mutta Grow-kollegat sitten täydentävät tätä tiekarttaa. Aluksi kertoisin siitä, mikä nykyinen puitteisto on tällä alalla. Meillähän on uusi direktiivi liikenneturvallisuuden testauksesta ja siinä pakotetaan testaamaan mittarit ja, ja tuo hyväksyntä on sitten voimassa seuraavaan testiin asti. Jäsenvaltioiden on direktiivin nojalla myös tehtävää rangaistavaa mittarien peukaloinnista, joten jäsenvaltioilla on 2018 toukokuun 20. päivästä alkaen velvollisuus tehdä tästä rangaistavaa. Ja tästä vuodesta lähtien saamme myös tietoja käyttöömme ja on tämä velvoite tehdä peukaloinnista rangaistavaa. Tässä mietinnössä on yksi väärinkäsitys. Mietinnössä todetaan, että komissio ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan rajat ylittävän tiedo, tietojenvaihdon edistämiseen. Tähän astisessa puitteistossa komissiolla oli velvollisuus ainoastaan tehdä toteutettavuustutkimus, joten tietojenvaihdon ehdottaminen on uusi aloite meidän puoleltamme ja uusi velvoite, joka menee normaalin lainsäädäntökoneiston läpi. Tämän vain halusin tuoda esille tässä. Tietojen vaihto kuitenkin on todellakin tärkeää ja se helpottaisi ainakin jossain määrin mittarien peukaloinnin estämistä. Lisäksi sen avulla voitaisiin vaihtaa muitakin hyödyllisiä tietoja valtioiden välillä. Ja siitä hyötyisivät sekä käyttäjät ja kuluttajat että viranomaiset. Tiet- Tässä tieliikennepuitteistossa asetetaan velvoitteet jäsenvaltioiden viranomaisille ja siihen liittyy myös tietojen vaihto viranomaisten välillä. Meidän mielestämme viranomaisten välinen tietojenvaihto on se oikea tie tähän ongelmaan tarttumiseksi. Emme mielestä, komission mielestä ei tarvita Euroopan laajuista tietokantaa ongelman torjumiseksi eukarisista ja sen valitsemisesta tietojenvaihtoon, sanoisin, että parempi on pysyä teknologianeutraalina ja antaa jäsenvaltioiden päättää asiasta. Jälleen palataan sitten kuluttajansuojakysymyksiin ja siinä yhteydessä on tärkeää, että kuluttajat saavat tällaisia tietoja ulottuvilleen. Ja tietenkin myös viranomaiset, me olemme valmiita tarkastelemaan sitä, miten kuluttajille voidaan näitä tietoja tarjota jossakin yhteydessä. Tarkastusaikaväliä on tarkoitus lyhentää neljästä kolmeen vuoteen katsastuksissa siis ja siinä yhteydessä näitä, näitä matkamittaritietojakin voitaisiin sitten tarkastaa, mutta katsastus, katsastusten pääasiallinen tarkoitushan on varmistaa se, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä ja täyttää ympäristönormit. Tarkistetaan jarruja ja renkaiden ja valaistuksen ja niin poispäin kuntoa. Katsastetun ajoneuvon katsotaan olevan hyvässä kunnossa riippumatta siitä, että onko matkamittaria peukaloituu, mutta kyllähän kuluttajille aiheutuu tästä nykytilasta huomattavaa vahinkoa ja siihen pitäisi jotenkin puuttua, mutta enemmän on kyse kuluttajan suojeluun kuin rikosoikeuteen liittyvästä asiasta. Monissa jäsenvaltioissa on otettu käyttöön toimia. Belgia ja Alankomaat mainittiin Slovakiassa tällaista on luultavasti suunnitteilla ja toki jäsenvaltiot voivat myös muita tällaisia tarkistustoimia ottaa käyttöön matkamittarilukemien suhteen. Me kuuntelemme tätä valiokuntaa tarkalla korvalla ja tähän asti olemme tehneet seuraavia toimia. Olemme ottaneet matkamittariasian säännönmukaiselle esityslistalle näissä katsastukseen liittyvissä kysymyksissä ja pyrimme sysimään jäsenvaltioita toimenpiteiden suuntaan näiden mallivaltioiden, kuten Belgian ja Alankomaiden viitoittamalle tielle. Ja tässä liikennekelpoisuus- ja katsastuspuitteistossa näitäkin asioita viedään eteenpäin. Parlamentti on myöntänyt meille pilottihankkeen matkamittareiden lukemien tarkistusta varten ja tällä rahalla aiomme laadituttaa yksityiskohtaisen analyysin ja mahdollisesti sitten pohjan rajat ylittävää tietojen vaihtoa varten. Ja lopuksi valmistelemme parhaillaan ensi vuosikymmenelle tieturvallisuusstrategiaa ja sen puitteita ja tästä kuullaan lisää tänä keväänä. Aiomme katsoa tämänhetkistä lainsäädäntöä ja sen tarvitsemia muutoksia ja tietenkin tämäkin on, tämä matkamittariasia on yksi, jota siinä yhteydessä voimme tarkastella. Ja katsastusnäkökulma tässä varmasti on sellainen, jota voidaan hyödyntää. Nyt sitten Grown kollega jatkaa tästä. Kiitoksia näistä, asia- näistä tiedosta. Voin kyllä todeta, että suhtaudun hieman epäilevästi, jopa järkyttävästi järkyttyneenä tähän teidän vastauksenne. Tehän sanoitte, että no, kyllä me täällä nyt olemme, mutta ei meidän tarvitse mihinkään velvoitteisiin vastata, koska me, me noudatamme sitä, että jäsenvaltiot hoitavat tämän. Kyllä minun mielestäni komissiolla on tässä perussopimuksen perustava velvollisuus. Tässä puhutaan tieturvallisuudesta, ympäristöstä, tässä puhutaan myös kuluttajien oikeuksista. Ja nyt mitä täällä kuulemmekaan? annetaan vain mennä, ei tämä nyt ole vakavaa. Mitä te oikein haluatte? Haluatteko, että toimimme samalla tavalla kuin Dieselgateissa, että odotetaan, että jokin muu maa sanoisi, että katsokaapas täällä on näin paljon petoksia ja sitten joku tulee näpäyttämään meitä sormille. Nyt meidän on ryhdyttävä tähän työhön kunnolla. Tästä on tehtävä todella prioriteettia. tähän on paneuduttava kunnolla. Ei täällä voida sanoa, että voimme olla tyytyväisiä siitä, että, että tästä petoksesta tehdään rikos, mutta tämä jäsenvaltioiden toimialan kuuluva. Sitten sanoitte, että meillä on tämä direktiivi, joka, joka koskee katsastuksia, joka tulee voimaan toukokuussa, mutta ei meillä mitään tietoa, mistä tässä on kysymys. Lähinnä tämä digitaalista. Komissiohan on sanonut, että se teki, tekisi tästä prioriteetti. Mitä me tässä oikein odottelemme? Minun mielestäni komissio ei nyt todellakaan ole kunnianhimoinen. E, edustaja Hertugin mietinnön kautta voin varmistaa, vahvistaa teille, että teemme tästä prioriteetin, koska tämähän juuri nimenomaan koskee kansalaisten asiaa. Kansalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, mistä on kysymys. Jossain vaiheessa on vihellettävä peli poikki ja esitettävä jotakin konkreettista, konkreettisia suunnitelmia. Nyt annan vielä äh, Grow-pääosastolle puheenvuoron. Katsotaan, onko jotakin uutta sillä suunnalla. Ja pyydän vielä edustaja Ertugia päättämään keskustelua. Thank you very much, Madam Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä teknisiin toimiin, jotka ovat osa tätä mietintöä. On hienoa, että voimme sanoa, että Euroopan komissiossa on sentään jo jotain tehty. Se on lainsäädännössämme, joka koskee tyyppihyväksyntää 2017 11.51 voimassa heinäkuusta lähtien. Tuossa lainsäädännössä on valmistajille vaatimus estää matkamittareiden peukkaloinnin. Siellä pitää olla selkeät suunnitelmat, miten estetään peukalointi. Nämä tuimet tyyppihyväksyntä viranomainen toi, sitten hyväksyy, eli tässä on tyyppihyväksynnälle ja valmistajille vaatimuksia. Joten otamme huomioon tuon ensimmäisen vaatimuksen, että vaaditaan tämän asetuksen täytäntöpanon valvontaa. Näin teemmekin. 8. helmikuuta meillä on kokous luvassa ja silloin katsotaan viranomaisten kanssa, miten täytetön pannaan tätä asetusta tässä vaiheessa. Työ ei pääty siihen. Meillä on toinen osa tätä asetusta luvassa. Tälle vuodelle suunnitellaan mittareita, jotka mittaavat polttoaineen kulutusta. Ja tämä liittyy myös matkamittarin lukemaan ja näitä tietoja kerättäisiin säännöllisesti. Samanaikaisesti Teemme työtä kyberturvallisuustoimien kautta. YK kanssa yhteistyössä yhdessä Yhdysvaltain, Japanin ja muiden kanssa. Toivomme, että pääsemme jonkin suuntaviivoihin, suuntaviivojen hyväksymiseen melko pian. Ja viimeinen seikka vielä, jonka halusin lisätä, on se, että me myös katsomme toista osiota suosituksianne – laitteisto ja järjestelmä toimia. Me olemme yhdessä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa jo lähteneet tutkimaan tätä asiaa, joten toivomme, että saamme näistä aiheista raportteja vähän myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten yksi minuutti Wim van de Kamp, jos teille sopii Ertuki, sitten annan vielä Ertukille muutamaksi minuutiksi puheenvuoron. Wim van de Kamp, yksi minuutti. Kysyä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tiedätte, että minä pidän kaikista Euroopan komission edustajista. Mutta olen kovasti kanssanne samaa mieltä, että tämä Euroopan komission vastaus on nyt riittämätön todella. Tämä asia on huolettanut meitä vuosikausia. Euroopan komissio ehdottaa kaikenlaista sääntelyä, mutta nyt on kuitenkin kyse kysymyksestä, joka on kansalaisille lähes päivittäinen kysymys, erityisesti niille, jotka voivat ostaa vain käytettyjä autoja. Sitten sanotaan, että aiomme kehottaa jäsenvaltioita. Jäsenvaltioiden kehottaminen on suurin piirtein varovaisin toimi, mihin tässä voidaan lähteä. Tämä on riittämätöntä. Ja Grow-pääosasto sanoo, että sanoisin, että tässä on kyse käytetyistä autoista, ei tyyppihyväksynnästä. Tässä peukaloidaan käytettyjen autojen matkamittareita. Todella aion seurata tarkkaan Ertugin mietintökäsittelyä. Täysistun nossakin on todettava, että on ongelma, on ratkaistava mahdollisimman nopeasti. Meillä on velvollisuutemme, kun ajatellaan äänestäjiä. Voimme puhua Brexitistä ja kaikesta, mutta voimmeko ratkaista tällaisia käytännön ongelmia? Se olisi meille nyt tärkeää. Kiitos. Je suis d'accord avec vous, monsieur Van Wim van de Kamp. Olen yhtä mieltä kanssanne. Sitten äh, Ertugö kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenille ja kollegoille. Ennen kuin komission puheenvuoroja kommentoin, niin kommentoisin noita kuorma-autoja, mistä puheenjohtaja kysyi. Kuorma-autojen suhteen mietimme sitä ja puhuimme asiantuntijoidenkin kanssa asiasta ja he olivat sitä mieltä, että kuorma-autojen mittareissa ei voida samalla tavalla tehdä petoksia kuin henkilöautojen suhteen, sillä matkamittarien lisäksi on ajopiirturit käytössä ja ne kirjaavat myös sen ajetun matkan. Ja nämä järjestelmät on teknisesti yhdistetty toisiinsa ja asiantuntijat olivat sitä mieltä, että näissä raskaissa ajoneuvoissa tällaista vaaraa ei ole. Kuuntelin hyvin tarkasti komission puheenvuoroja ja täytyy todeta, että kaikista keskusteluista huolimatta, joita puolisen vuotta komission eri pääosastojen kanssa on käyty, niin en pääse eroon siitä tunteesta, että jostakin syystä tämä Euroopan komissio suhtautuu pidättyväisesti siihen, kun pitäisi puuttua asioihin joissa jäsenvaltioita pitäisi vaatia tekemään koko EUn etua edustavia asioita. Ja komission edustajille haluaisin sanoa, että juuri tämä toimintatapa antaa kansalaisille sen vaikutelman, ja Viimo on tässä aivan oikein, oikeassa, niin tämä, tästä syntyy kansalaisille se vaikutelma, että EU puuttuu turhin pikkuasioihin, mutta ei ajattele kokonaisuuksia. Tässä todellakin olisi konkreettista etua saatavana kansalaisille. He voisivat arkipäivässään kokea sen, että no, nyt niistä Brysselin tyypeistä on jotain hyötyäkin kerrankin. Ja hyvä Euroopan komissio, jäsenvaltiot pystyisivät tässä nyt teidän avullanne osoittamaan, että tässä on tällaista tällaista haittaa aiheutunut teille, tällaisia petoksia tehdään, näin sitä torjutaan ja näin te sitä hyödytte. Mutta en ymmärrä sitä, että komissio toimii niin kuin se toimii. Tämä on vain yksi esimerkki monista asioista, joissa toimitaan samalla tavalla. Nyt sitten kuullaan taas, että no on olemassa lainsäädäntöä viime vuosilta ja näin poispäin, mutta sitten tyyppihyväksyntää, jos ajatellaan, niin siinähän on kyse asiasta, joka koskee sitä hyväksyntähetkeä. Ja tämä ongelmahan syntyy sen hyväksynnän jälkeen, eli koskee käytettyjä ajoneuvoja. Ja me haluaisimme sellaisen järjestelmän, että hyväksynnästä ensimmäiseen määräaikaiskatsastukseen, joka voi olla vasta neljän vuoden päässä, niin että tänä aikana ei tapahdu peukalointia. Ja sellaista ei nyt ole, ja se ei mitenkään estäisi nykyisen lainsäädännön toteuttamista. Me haluamme eurooppalaista tiedon, tietojen vaihtoa ja silloin jäsenvaltioiden on hypättävä, jos me käskemme. Ei tätä voida muuten ratkaista. Onko sitten eukaris vai mikä järjestelmä siinä pohjalla, niin se ei meistä ole merkityksellistä, mutta nyt pitäisi tehdä selväksi, että Euroopan parlamentissa on laaja tuki sille näkemykselle, että tämä ongelma halutaan ratkaista. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Ismail Kiitoksia. Sitten edustaja Kramer, yksi minuutti. No paljon lyhyempi aikakin riittää. Nyt äh, DG Grow ja DG Tran ovat puhuneet, miksi kuluttajansuojaosasto ei ole sanonut mitään, sillä tämähän koskisi heitä mitä suurimmassa määrin. Miksi nämä kaksi pääosastoa ovat käyttäneet puheenvuoroja? Onko kenties kuluttajansuojelusta vastaavalla pääosastolla toinen mielipide vai eikö sitä ole ollenkaan? Äh, äh. Kiitoksia edustaja Kramer. että missä määräaika on seitsemässä helmikuuta ja voinpa var- vakuuttaa teille, että viemme tämän mietinnön läpi parlamentissa niin, että saamme selkeän etenemissuunnitelman komissiolta ja sellaisen suunnitelman, että se koskee todella toimintaa. Ei tämä enää mene läpi. Me emme voi jäädä katsomaan sivusta, kun petoksen, petosten määrä vain lisääntyy ja tulee kalliiksi ja kyseenalaistaa kuluttajien oikeudet, jotka sitten tulevat meiltä kysyä kysymään, mitä ihmeen hyötyä teistä lainsäätäjistä oikein on, jos ette meitä suojele eh, siltä, mitä aiomme ostaa. Voitte luottaa siihen, että toimin tässä päättäväisesti. Edustaja Ismail Ertug, todella aion saada kyllä komission tässä asiassa liikkeelle. En halua, että käy niin, että nämä petoskysymykset tulevaisuudessa vielä jatkuvat ja että käy samalla tavalla kuin autojen tyyppihyväksyntä dieselgatein tapaan. Pidetään pieni 10 minuutin tauko ja sen jälkeen otamme vastaan tänne Bulgarian puheenjohtajan valtion edustajan. Nähdään pian.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. No niin, jatkamme kokous. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir dans notre commission. Meillä on nyt valtavan suuri ilo vastaanotto valiokuntaamme bulgaarialainen eh, liikenne- ja infrastruktuuriministeri Moskovski, joka tulee kertomaan meille Bulgarian puheenjohtajakauden painopistealueista. C'est une véritable joie de vous accueillir dans notre euh, commission. Meillä on suuri ilo ottaa teidät vastaan tähän valiokuntaan. Bulgariahan on aloittanut nyt kautensa ensimmäinen tammikuuta ja se suhtautuu hyvin kunnianhimoisesti unionin tulevaisuuteen. Unioni on nyt elämässä vaikeita aikoja, mutta Bulgaria on hyvin innostunut ja halukas kuuntelemaan – eri kantoja. Prioriteetteihin kuuluu hyvin tärkeitä asioita tälle valiokunnalle, kuten esimerkiksi liikenne- ja matkailuasioihin liittyvät prioriteetit. Haluaisin nyt pyy- toivottaa Bulgarian puheenjohtajan valtiolle onnea menestystä. Kiitoksia, hyvä ministeri, että olette täällä kanssamme tänään. Palatkaa toki, kun vain haluatte, olette aina tervetullut. Nyt annan teille välittömästi puheenvuoron. Voitte kertoa ajatuksistanne ja suunnitelmistanne seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Saatte nyt puheenvuoron noin puoleksi tunniksi ja sitten käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Благодаря много. Уважаема госпожо председател. Hyvä puheenjohtaja hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Tämä on hyvin tunnepitoinen hetki meille. Minulla on suuri kunnia esitellä teille tänään liikennealan prioriteetit, josta tullaan keskustelemaan tulevien kuuden kuukauden aikana – Bulgarian tavoit, kunnianhevoisena tavoitteena on osallistua aktiivisesti Euroopan lainsäädäntöprosessiin. Samaan aikaan olemme täysin tietoisia siitä, mikä on yhteinen vastuumme, meidän ja teidän, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, koska täällä tehdyillä päätöksillä on merkittävää vaikutusta Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Pyrimme tuloksiin, jotka katsovat tulevaisuuteen, jotka ovat realistisia, joissa kunnioitetaan avoimuutta. Nämä ovat Euroopan unionin perusperiaatteita. Bulgaria pohjoistajavaltio tulee viemään eteenpäin konsensushenkiä, kilpailukykyä ja koheesiota kaikilla liikennepolitiikan aloilla mukaan lukien se, että syvennettäisiin yhteistyötä Länsi-Balkaneiden kanssa lähentämällä Länsi-Balkanin maita Euroopan arvoihin. Johtuen Bulgarian maantieteellisestä asemasta Balkanin niemimaalle Bulgarialla on aina ollut todellinen sillanrakentajan rooli Euroopan ja Aasian välillä, ja se on mahdollistanut ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman liikkumisen – Tästä syystä eh, liikenteen yhteenliitettävyys on meillä Balkanilla eri, edelleen hyvin merkittävä. Liikennesektorin kautta voidaan merkittävällä tavalla elvyttää Euroopan taloutta ja se vaikuttaa hyvinvointiin, kilpailukykyyn ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Bulgarian puheenjohtajavaltiona haluaisi edistää liikennealan kehittämistä työstämällä prioriteettiasemassa niitä aloitteita, jotka liittyvät ensimmäiseen liikkuvuuspakettiin ja toiseen liikkuvuuspakettiin sekä lainsäädännön toimiin, jotka koskevat Euroopan ilmailustrategiaa. Puheenjohtajakautemme on tapahtuu ensimmäisen liikkuvuuspaketin neuvottelujen avainvaiheessa konkreettiset päätökset ja eh, nykyisen puheenjohtajatrion tekemät lainsäädäntöehdotukset ja niiden työn loppuun saattaminen mahdollistavat sen, että eurooppalainen liikennesektori menestyisi vielä paremmin. Tulemme jatkamaan työtä asioissa, jotka koskevat eh, markkinoille pääsyä ja ammattiin pääsyä. Tulemme jatkamaan työtä myös eh, erityislainsäädännön kohdalla koskien kuljettajien lähettämistä, vuokra-autoja ja tietullijärjestelmän yhteen toimivuutta. Sosiaaliset näkökohdat ja työntekijöiden lähettäminen ovat äh, aiheita, joista on tullut arkaluontoisia poliittisesti Euroopassa. Näin ollen odotankin rakentavaa, syvällistä keskustelua näistä molemmista aiheista. Lainsäädäntöehdotukset äh, ensimmäisen liikkuvuus äh, paketin osalta. Niiden on nojauduttava oikeudenmukaisille tasapainoisille päätöksille ja niissä on huomioon kuljettajien riittävä suoja ja palvelujen vapaa tarjoamismahdollisuus. Selkeät säännöt ja tehokas valvonta ovat avainasemassa, jotta kilpailu voisi olla reilua ja sisämarkkinat voisivat toimia kunnolla. Uuden teknologian käytöllä voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Tässä yhteydessä Euroopan tie- tietullijärjestelmien yhteen toimivuuden parantamisen kautta voidaan lisätä sisämarkkinoiden kilpailukykyä. Tässä asiassa hyväksyttävä yleinen lähestymistapa tulee olemaan askel eteenpäin, merkittävä askel eteenpäin. Tähän pyrimme, niin että saisimme vahvan pohjan neuvotteluille, joita käydään seuraavalla puheenjohtajakaudella. Intermodaalisen liikenteen kehittäminen on toinen tärkeä prioriteetti Euroopan liikennepolitiikan puitteissa. Bulgarian puheenjohtajan valtiona on aloittanut jo työn, joka koskee eh, sen direktiivin uudelleen eh, laatimista, joka käsittelee rahtiliikenteen, yhdistetyn rahtiliikenteen yhteisten sääntöjen vahvistamista. Tämä on 25 vuotta vanha direktiivi eikä sitä ole siirretty yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa osaan kansallista lainsäädäntöä, ja näin ollen se ei ole aivan ideaali. Edelleen äh, rahdin, yhdistetty rahtiliikenteen mukaan lukien maantiekaukoliikenne, rautatieliikenne ja vesiliikenne, näiden kaikki tavoitteena on vähentää rahtiliikenteen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ruuhkaan direktiivin kunnollinen täytäntöpano auttaisi teollisuutta ja kannustaisi sitä käyttämään yhdistettyä liikennettä, rahtiliikennettä Euroopan unionin sisällä. Direktiivissä pyritään, voitaisiin näin ollen kehittämään monia multimodaalisia yhteyksiä er, olemassa olevien infrastruktuurien välillä tai sitten voitaisiin pyrkiä rakentamaan uusia liikenneinfrastruktuureja Eurooppaan. Euroopan multimodaalinen liikenne on aihe, josta keskustellaan korkean tason ministerikokouksessa Sofiassa 19-20. maaliskuuta. Euroopan ja Aasian välinen tavarakaupan potentiaali ja mahdolliset investoinnit sinne edellyttävät liikenne mahdollisuuksien kehittämistä Tonavalla ja Mustameren kautta ja Länsi-Balkaneiden mukaan ottamista TNT-verkkoihin. Näin ollen onkin hyvin tärkeää tiivistää kumppanuutta kyseisen alueen kanssa. Näin voimme yhdintää, yhdistää kaikkia liikennejärjestelmät ja meillä on mahdollista tehokkaammin koordinoida liikennettä ja, ja luoda modernit, varmat ja yhdennetyt liikenneverkostot Balkanille. Olisi myös hyvä käyttää Euroopan verk- verkkojen Euroopan välinettä ja muita välineitä, jotta voitaisiin parantaa alueen yhteistyötä. Mitä sitten tulee ilmailualaan? Meillä on asetus, jonka tarkoituksena on parantaa ilmaliikenteen kilpailua ja olemme tehneet tästä prioriteetin. Haluamme tästä tehokkaan välineen, joka suojelisi eurooppalaisia ilmailuyhtiöitä kolmansien maiden epäreilulta kilpailulta. Se olisi väline, joka kannustaisi myös ilma- ilmailuyhtiöiden väliseen kilpailuun. Odotamme, että asetus vahvistaa kilpailua ja näin ollen kansalaiset saisivat enemmän valinnanvaraa ja hinnat laskisivat ilman, että se kuitenkaan vahingoittaisi äärialueiden ilmailuyhteyksiä jäsenvaltioissa tai yhteyksiä Euroopan ja muun maailman kanssa. Jos emme tee mitään alan epäreilyjä käytäntöjä vastaan, niin pitkällä aikavälillä saattaisi käydä niin, että tietyt yhtiöt pääsisivät määräävään markkina-asemaan tai jopa monopolin asemaan ilmailualalla. Tämä merkitsisi vähemmän valinnanvaraa ja korkeampi hintoja kansalaisille ja heikompi laatuisia yhteyksiä. Tämä lainsäädäntöehdotus nähdään jäsenvaltioissa ristiriitaisena, mutta tämä onkin kaikkien lainsäädännöllisten aloitteiden vaikea alku aina. Bulgaria puheenjohtajana valtiona tulee hakemaan yhteisiä tekijöitä jäsenvaltioiden kannoista. On totta että, ja selvää, että kaikki EUn toiminnat tulevat vastaamaan kansainvälisiä velvoitteita. Aiomme rohkaista EU-neuvotteluita kolmansien maiden kanssa, jotta saataisiin aikaan kahdenvälisiä sopimuksia, jos olisi mukana monen tyyppisiä näkökohtia ilmailualalta. Uskomme, että näin voidaan taata reilu kilpailu, yhdenvertainen kohtelu, turvallisuus ja puhdas ympäristö. Bulgaria tulee tekemään työtä jo aloitettujen neuvotteluiden parissa, mutta meillä on myös, olemme myös iloisia, jos tulee uusia aloitteita tällä alalla. Sitten meriliikenteestä. Bulgarian puheenjohtajavaltiona tulee työstämään uutta direktiiviä, joka koskee alusten jätteiden jätepisteitä satamissa – Direktiivin avulla voidaan parantaa meriympäristön suojelua ja vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa. Yhden luukun, yhden eurooppalaisen luukun direktiiviehdotus tullaan esittelemään toukokuun aikana, toukokuun alussa tänä vuonna. Kyseessä on hyvin tärkeä asia. Sen avulla voidaan helpottaa kauppa-aluksiin sovellettavien ilmoitusten tekemistä. Olemme jo aloittaneet, tai aiomme aloittaa työn välittömästi, kunhan komissio on sen esitellyt. Odotamme komissiolta ehdotusta, jolla uudistetaan direktiiviä, jonka aiheena on meri, äh, laivamiehistön vähimmäiskoulutustaso sekä toista direktiiviä, joka koskee laivamiehistön tutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Saatamme loppuun työn, joka koskee neuvoston suosituksia, jonka aiheena ovat pieniin aluksiin sovellettavat vaatimukset. Bulgarian puheenjohtajavaltio tulee isännöimään vuotuista kokousta, jossa käsitellään meriliikennekysymyksiä ja sinistä kasvua. Tällainen eurooppalainen merenkulkupäivä pidetään Burgasissa 31. toukokuuta viiva 1. kesäkuuta. Sitten rautatieliikenteestä tulemme tekemään työtä parantaaksemme nykyistä oikeuspuitteistoa rautatien matkustajien oikeuksien osalta. Se tulee parantamaan palvelujen laatua. Bulgaria aikoo myös järjestää tapaamisia, tapauksia, jotka on jotka on pyhitetty rautateiden äh, liikenteen rahoittamiselle, tulevalle kehitykselle, ilmailuyhteyksille ja eurooppalaisen meripolitiikalle. Liikenneneuvosto kokoontui 7. kesäkuuta Luxemburgissa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Yhteenvetona haluaisin todeta, että tarvitsemme teitä yhteistyötä varten, tarvitsemme tukeanne, jotta voisimme päästä tavoitteisiimme. Kansalaiset odottavat meiltä konkreettisia päätöksiä kysymyksiin, joihin ei ole vielä vastauksia löydetty. Bulgarian puheenjohtajavaltiona luottaa Euroopan parlamentin tukeen, koska Euroopan parlamentti on juuri se toimielin, joka edustaa kaikkien kansalaisten etua Euroopassa. Alue, elämme aikoja, jossa muutokset ovat jatkuvia. Onkin hyvä hetki todistaa, että Euroopan unioni voi toimia yhtenäisenä ja kuunnella kansalaisten tarpeita. Tämän päivän päätösten vaikutukset on tunnuttava suoraan tulevien kansalaisten toimissa. 57 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista uskovat Eurooppaan. Европа продължава да бъде най-доброто място за heidän mielestään Eurooppa on edelleen paras, paras paikka, jossa maailmassa voi elää. Tästä syystä teemme parhaamme, jotta voisimme vahvistaa, säilyttää ja vahvistaa sen luottamuksen, jota kansalaiset meitä kohtaan tuntevat. Tarvitaan koordinoi, paremmin koordinoituja toimia ja ratkaisuja ongelmiin. Kansalaiset haluavat oikeanmuka- oikeudenmukaisemman Euroopan, joka osaa saada aikaan kasvua. Haluaisin lopuksi mainita Bulgarian äh, moton, joka on myös äh, koko kansalliskokouksemme motto. Yhtenäisyydessä on voima. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour euh, votre intervention. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Tässä oli hyvin konkreettisia sanoja miten konkreettisesti jokapäiväisessä jokapäiväisiin kansalaisten ongelmiin voidaan ratka- vastata. Tiedämme erittäin hyvin, että kukaan ei voi tänä päivänä ilman mitään liikennevälineitä siirtyä toisiin paikkoihin. Liikkuvuus on todella sellainen väline, jonka avulla voidaan tutustua erilaisiin paikkoihin ja, ja ihan mm, selvitä jokapäiväistä elämästä, mennä kouluun, töihin – vapaa-aikana keskustaan, kauppoihin ja niin edelleen. Kyllä liikenne on olennainen osa jokapäiväistä elämää. Kansalaiset käyttävät paljon aikaa liikenteessä. Meidän olisi parantava mukavuutta ja, ja, ja tarjontaa. Tässä on paljon haasteita myös ilmastoon, ympäristöön liittyvät haasteet ja myös maantieturvallisuus ja energiahaasteet. Totesitte, että meidän olisi katsottava tulevaisuuteen ja mainitsitte myös oman maanne moton yhtenäisyydessä on voima. Näinhän se juuri on. On otettava huomioon eri näkökohdatkin lainsäädännössä. Tässä liikkuvuuspaketissa sanoitte, että sosiaaliset näkökulmat ovat tärkeitä. Me tarvitsemme rakentavaa keskustelua. On päästävä eteenpäin näissä asioissa. Totesitte myös, että pyritte konsensukseen ja muistutitte siitä, kuinka tämä sektori on hieno kasvun väline ja työllisyyden, työllisyyden lisää, lisääjä. Voitte luottaa tähän valiokuntaan. Hyvää tahtoa ja päättäväisyyttä kyllä riittää. Me olemme nyt tiimi ja pyrimme samoihin tavoitteisiin. Nyt aloitamme keskustelun. Ensin koordinaattorit ja sitten muut jäsenet. Wim van de Kamp ensimmäisenä EPPn koordinaattori. Olkaapa hyvä. Alors je vais être très exigeant. Niin, puheajoista olen hyvin tiukka. Tunnette minut jo. Koordinaattorit saavat kolme minuuttia. Ja muut puheenvuorot ovat sitten kaksi minuuttia. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. EPP-ryhmän nimissä haluaisin sydämellisesti terve, toivottaa tervetulleeksi liikenneinfrastruktuuriministerin Bulgarian ministerin tänne kokoukseen. Jos olen oikein ymmärtänyt, tämä on Bulgarian ensimmäinen puheenjohtajakausi, joten historiallinen tapahtuma – me tunnemme kaikki EUn historian ja jännitteet, joita joissain osin sanoisin Eurooppaan tällä hetkellä. Ja aivan kuten ministeri sanoi, Bulgaria on tässä yhdistävä tekijä, kun ajatellaan kaikkia näitä jännitteitä. Toiseksi olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä saman ministerin kanssa siitä, että EUn kansalaiset kyllä haluavat tuloksia. Niin, että ei täällä nyt vain puhuta Euroopan unionista, vaan kansalaisethan suhtautuvat jatkuvasti ihan oikeutetusti kriittisemmin EUhun ja siihen, että ei nähdä oikein tuloksia, kuullaan pelkkää puhetta. Puheenjohtaja 12. päivä syyskuuta viime vuonna olin Sofiassa. Meillä oli työmatka liikennevaliokunnasta sinne ja silloin näimme, miten suuresta liikenne- ja kuljetusmaasta on kyse Bulgariassa, erityisesti jos puhutaan tieliikenteestä, tiekuljetuksista. Joten varmasti olisi hienoa lähteä ajamaan liikkuvuuspakettia, koska tämä on valtava haaste Bulgarian puheenjohtajakaudelle, että saadaan neuvoston yleinen kanta aikaiseksi. Sanoitte kabotaasista ja lähetetyistä työntekijöistä hyvin vähän, mutta varmasti vähän lisää voidaan toivoa tälläkin saralla ja toivon teille todella menestystä. Mitä parlamenttiin tulee? Meitä kiinnostaa ennen kaikkea ensimmäinen liikkuvuuspaketti ja sitten liikkuvuuspaketti kaksi, sekin voidaan ottaa huomioon, mutta pitää nyt huolehtia siitä, että jotain saadaan aikaan todella ennen toukokuun 2019 vaalipäivämääriä. Puhitte siitä tosiasiassa, että Bulgaria on tärkeä, kun puhutaan länsi -Balkanista. Olen tässäkin asiassa kanssanne samaa mieltä. Varmasti voitte tehdä tärkeitä aloitteita tässä mielessä, että voidaan huolehtia hyvistä suhteista ja yhteyksistä kolmansiin maihin. Työmatkan aikana kävimme Murgasin satamassa. Ja sitten saarella, jonka nimi minulta nyt juuri unohtui, mutta siellä oli kovasti rikas historia meriliikenteen osalta. Entä Tonava? Sitä ei mainittu. Tonava on tnt käytävien tärkeä yhteys. Ja todella ruoppauskysymys on jatkuva haaste. Ja olisin kiinnostunut yhteistyöstänne Romanian kanssa tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro. Edustaja Kurumbashev. C'est pas mal avec l'accent, vous avez vu, je l'ai bien fait là. Aika hyvin lausuin, enkäs? Very nice pronunciation. Kiitos paljon, oikein hienosti lausuttu. Дошли в нашата комисия. Позволете ми да ви приветстваме от името на фракцията на социалистите и демократите и да ви задам и няколко конкретни... Kiitoksia. Tervetuloa tänne myös Euroopan SND-ryhmän puolesta. Niin Haluaisin nyt kiittää Euroopan parlamentin liikennevaliokuntaa tästä viime syyskuun työmatkasta Bulgarialle. Eilen yllättäen kuulin, että EPP ei tue liikennekäytävien kehittämistä Länsi-Balkaneiden alueella. Te edustatte Bulgaarissa EPPtä. Haluaisin tietää, on, aiotteko te ryhtyä toimiin, jotka koskevat tämän alueen liikenteen kehittämistä. Tehän tiedätte, että tämä on yksi hallituksemme poliittista prioriteeteista, mutta se saattaa olla erittäin tärkeää nimenomaan liikennesektorilla. Kun odotellaan länsimaan Balkanin hakuprosesseja voisimme nyt jo odotellessa kehittää liikennettä, joka helpottaisi kulttuurista ja taloudellista vaihtoa näiden maiden kanssa. Voisitteko kertoa konkreettisia asioita siitä, kuinka aiotte parantaa Adrianmeren ja Mustanmeren välisiä yhteyksiä? Voin varmistaa, että teitä odottava työ työntekijöiden lähettämisen osalta tulee olemaan vaikea. Eriäväisyydet ovat pikemminkin kansallisia kuin poliittisia täällä Euroopan parlamentissa. Ja tämä tuleekin vaikeuttamaan työtä merkittävästi täällä parlamentissa. Toivon, että voitte tasapainottaa eri jäsenvaltioiden edut ja päästä tasapainoon. Toivon, että saavutatte konsensus kannan. Морския регион, ако може да бъдете по-конкретно, по-конкретен в развитието на транспортните връзки в Черноморския регион. Herra Wim van de täällä mainitsi Mustanmeren alueen. Onko teillä konkreettisia toimenpiteitä mielessä, kuinka voidaan kehittää tuon alueen liikennettä? Ja minkälaista yhteistyötä Armenian ja Georgian kanssa on suunnitteilla? Minkälaisia yhteyksiä Turkin toisella puolella Iranin ja Keski-idän kanssa on suunnitteilla? Tiedän, että muitakin kollegoita kiinnostaa vielä enemmän tämä Tonavan kierroksen aloite. Конкретен с инициативи в областта на Дунавската стратегия. Благодаря Ja ruoppauskysymykset, onko teille jotakin, jotakin sanottavaa Tonavan strategiasta? Kiitoksia sitten Robert Zille. Oh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, transportkomitea ministeri Kungs Hienoa nähdä teidät, ministeri, täällä kokouksessamme. Ja toivotan teille onnea ja menestystä tälle puheenjohtajakaudelle. Uskon, että siitä myös voi tulla onnistunut, sillä me kävimme marraskuussa puheenjohtajien kokouksessa Sofiassa. Siellä oli hallitusten edustajia ja parlamentin edustajia ja olin hyvin iloinen siitä, että oppositio totesi, että nyt on kuuden kuukauden aselepo sovittuna tämän puheenjohtajakauden ajalle. Ja tämä on hyvä merkki siitä, että voitte saada myös aikaan hyviä tuloksia. Liikennealalla tärkein asia on liikkuvuuspaketti ja etenkin sen ensimmäinen osa. Tiedetään, että yhteisen lähestymistavan saavuttaminen on hankala tehtävä, mutta se on saavutettavissa, niin kuin totesittekin. Ja haluaisin kysyä teiltä, että millaisina pidätte mahdollisuuksia siihen, että markkinoita saataisiin yhdistettyä tavarakuljetuksissa? Ei voida unohtaa kabotaasikuljetuksia yhtenäismarkkinoilla – sitten voidaan puhua lähetetyistä työntekijöistä ja etenkin raskaan liikenteen kuljettajista, joihin tätä sovelletaan. Ja siihenhän liittyy hallinnollisia kustannuksia, valvontakustannuksia ja saman kabotaasikuljetuksiin ja pitäisi varmistaa, että kaikille kuljettajille maasta riippumatta maksetaan sama palkka. Sitten kysyisin toisesta paketista, Minulla on kunnia olla vastuussa tarkistuksista kansainvälisessä linja-autoliikenteessä ja tähän asti asia ei ole edennyt kovin vauhdikkaasti. Miten ennustatte, kuinka paljon edistysaskelia voidaan saada näissä linja-autokuljetuksissa aikaan? Kolmas kysymykseni koskee seuraavaa seitsemänvuotista rahoituskehystä. Ymmärrän, että liikenneneuvosto kokoontuu kesäkuussa, mutta haluaisin tietää, mitä puheenjohtajavaltio ajattelee komission ehdotuksesta, joka koskee SEFiä ja kaikkia muita TNT-hankkeisiin ja vastaaviin yleisiin kuljetusalan hankkeisiin liittyvistä komission ehdotuksista. Merci beaucoup, monsieur Robert La parole... Kiitoksia edustaja Zille. Sitten Telinska. Uh, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, tervetuloa. Toivon todella onnea menestystä puheenjohtajakaudellenne. Teillä on etunen, mutta samalla haasteena – pyrkiä seuraamaan edeltävän puheenjohtajan, no Tsekin tietenkin puheenjohtajakausi oli myös menestyksekäs. Mutta tästä olette myös menestyksekkäitä. Pahoittelen, kun heti puheenvuoroni jälkeen joudun siirtymään toiseen kokoukseen, mutta kollegat ovat täällä ja merkitsevät muistiin varmasti vastauksenne. Yksi seikka, jonka mainitsitte, ei ehkä kaikkein keskeisin kysymys, mutta kuitenkin infrastruktuurihankkeiden rahoittamiskysymys. Tämä voisi olla mielenkiintoista panosta EU-keskusteluun, erityisesti jos teillä olisi tarkoituksena myös arvioida ja mitata sitä, miten tehokkaasti olemme käyttäneet näitä rahoitusvälineitä ja sitten päätellä, mitä voitaisiin tehdä paremmin toiseksi. Puhuitte lentoliikenteen kilpailusta. Totta kai olemme varhaisessa vaiheessa, mutta on ihan paikallaan todeta kyllä, että vaikka pitäisi välttää tilanteet, jotka johtavat monopolien syntymiseen ja pitäisi pyrkiä välttämään sellaiset tilanteet, että kilpailu vääristyisi, niin tämä on ihan totta. Puhuitte ehkä enemmän tässä protektionismiselta kannalta, mutta toinen näkökanta, 868 uudelleen tarkastelun esittelijälle itsekin, mutta kyse ei ole sitä, että suojellaan jotain, vaan kysyä myös muista tekijöistä. Meidän pitäisi pyrkiä kilpailukykyisiksi. Liiketoimintamalleista tässäkin on kyse. Eli monipuolistaa toimia, se olisi paikallaan. Et ehkä voi puhua niin yksityiskohtaisesti kaikesta, eikä minulla oikeastaan yksityiskohtaista kysymystäkään varsinaisesti, kun meillä on aikaa lähitulevaisuudessa palata näihin kysymyksiin kollegoiden kanssa myös. Mutta kysyisin vielä, että mikä on se tavoite, johon Bulgarian puheenjohtajakausi haluaa liikkuvuuspaketti ykkösen, kakkosen osalta päästä ja lentoliikenteen myös. Ehkä tiedämme tämän jo, mutta olisi hienoa kuulla teiltä suoraan omin sanoin. Liikkuvuuspaketista. Keskeisin tavoite meille on se, että saataisiin toimivat pirstaloitumattomat sisämarkkinat, joilla ei ole epäreilua kilpailua. En minä mitään ihmeitä odota, mutta haluaisimme kyllä vakavasti otettavaa edistystä. Ja näin sitten teemme oman arvion. Me tarvitsemme edistystä Bulgarian puheenjohtajakaudella toki, mutta ehkä tämä on poliittinen rooli puheenjohtajalle, että kollegoiden kanssa huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot eivät lähde yksipuolisiin toimiin ennen kuin kabotaasikysymykset selvitetään, koska tämä pirstaloi markkinoita ja vaikeuttaa neuvotteluita uudesta paketista. Ehkä sitten lopuksi vielä Brexitistä. Kaikki tiedämme sinänsä, miten nämä rakenteet toimivat, mutta tuskin tällä salissa on ketään, joka haluaisi kieltää sen, että jos ei saada kunnollista siirtymää kautta, niin meillä olisi kyllä valtavasti kielteisiä vaikutuksia ainoastaan yrityksen ja, yrityksiin ja talouteen. Mutta erityisesti ajattelen tätä yhteenliitäntäkysymystä. Olisi hienoa, jos voisitte pitää tämänkin mielessä. Puheaika minulta loppuikin jo, mutta jälleen kerran onnea menestystä. Pyrimme tekemään totta kai yhteistyötä. Pahoittelut, että joudun lähtemään. Suuret kiitokset edustaja Kramer. Hyvä ministeri, myös vihreiden poliittisen ryhmän nimissä toivotan paljon onnea ensimmäiselle neuvoston puheenjohtajuudellenne ja tuemme teitä mahdollisimman paljon tässä tehtävässä. Liikennealallahan vallitsee vääristynyt kilpailu. Te mainitsitte tiemaksuista, mutta nythän monin paikoin vallitsee sellainen tilanne, että on pakollisia tiemaksuja, tietulleja monilla tieosuuksilla ja tämä jäsenvaltioiden päätettävä asia. Raideliikenteessä näiden maksujen osuus on 100 prosenttia ja tieliikenteessä 1 prosentti. Ja näin ollen sitten ympäristö, ympäristölle haitallisinta liikennettä tuetaan tällä tavalla – epäsuorasti näiden maksujen kautta ja sehän on väärä lähestymistapa. Miten aiotte muuttaa tilannetta? Sitten laivaliikenteessä käytetään raskasta polttoöljyä, joka on vaarallinen polttoöljyn tuotannossa syntyvä jäte ja se on paljon myrkyllisempää kuin epäpuhtaankaan dieselöljy Euroopassa. Ja kysyisin, että mitä keinoja ja strategioita teillä on suunnitteilla, jotta tässäkin tätä kilpailua saataisiin siirrettyä reilumpaan suuntaan laivaliikenteessä. Tonavallahan kulkee paljon suuria aluksia, jotka toimivat hyvin erilaisin ehdoin. Ja Bulgarian kannalta tämä on tietenkin tärkeä asia. Toinen asia, jonka otan esille, ovat matkustajien oikeudet. Air Berlinin konkurssin yhteydessä kärsivät ne matkustajat, jotka olivat varanneet ja ostaneet lippuja sieltä. Tämä oli yksi esimerkki. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi velvoittaa yhtiöt tekemään vakuutuksia, vastuuvakuutuksia siten, että konkurssin sattuessa olisi tietynlainen vararahasto, josta voitaisiin maksaa hyvityksiä kuluttajille, jotta he eivät joutuisi kärsimään, sillä ei voi olla niin, että asiakas joutuu ainoastaan kärsimään näissä viime kädessä. Sitten ottaisin esille vielä Kalafatin ja Videon välisen sillan Tonavan yli, ja se on hieno asia Euroopassa. Siellä on autobaana ja, ja kiskot ja sitten sinne tulisi vielä kevyen liikenteen väylä. Ja tuo Tonavan pyöräilyväylähän on hyvin onnistunut ja suosittu ja, ja pyöräilyturismissa olisi hyvin paljon rahaa tienattavissa. Se on nyt jo hyvin suosittua ja sen suosio kasvaa aina vain verrattuna esimerkiksi laivaristeilyihin. Ja näiden pyöräilyreittien, euroveloreittien kehittämisessä olisi paljon tehtävissä. Siinä voi yhdistää politiikan, historian, luonnon ja kulttuurin ja kysyisin, että miten suhtaudutte näihin ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin ja miten ajatte niitä tukea eri tavoin kautenne aikana. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kramer. No niin, hyvä ministeri. Kuten näette, täällä on todella valtava määrä kysymyksiä. Yritän kuitenkin nämä nyt vähän ryhmitellä nämä kysymykset, niin se vähän teitä auttaisi. Koordinaattoreille ja jäsenillä on paljon kysymyksiä, jotka koskevat tätä ensimmäistä liikkuvuuspakettia. Mikä tulee olemaan Bulgarian kanta siihen, kabotaasiin, lähetettyihin työntekijöihin. Mitkä ovat teidän tavoitteita, kuinka löydätte ratkaisun näihin asioihin. Paljon kysymyksiä on esitetty tuonavasta samoin Robert Zil esitti kysymyksiä rahoituksesta ja budjetista liikennettä varten ja näitä yhteenliitettävyysmekanismeja varten. Ja sitten sanottiin, niin, teillähän on tapahtuma, joka koskee infrastruktuurin rahoitusta, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Monet jäsenet puhuivat siitä, että olisi tehtävä loppuun liikenteen epäreilusta kilpailusta. Mehän tiedämme, että siellä on valtavasti näitä ongelmia. Sitten viitattiin Brexittiin Tehän olette tämän neuvotteluiden toisen vaiheen ytimessä. Onko teillä nyt tietoja, joita voisitte meille antaa niin, että saataisiin vähän osvittaa, mihin ollaan menossa, missä vaiheessa ollaan Euroopan laajuisten käytävien osalta ja lopuksi vielä Kramerin kysymys rahoitus menee enemmän maateille kuin rautateille. Kuitenkin rautateille sitä tarvitaan enemmän. Ja edelleen olen iloinen siitä, että Kramer esitti nämä pehmeää liikkuvuutta koskevat kysymykset, muun muassa nämä pyörätiet, pyöräilyn, pyöräilystä pitäisi tehdä keskeinen liikku, liikkumistapa. Tässähän nämä taisivat olla. Nyt saatte puheenvuoron kymmenisen minuuttia, jotta voisitte kysy- näihin kysymyksiin vastata ja tätä vielä toinen kierros sitten. Olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin näistä viimeisistä kysymyksistä, jos teille sopii. Eli edustaja Kramerin kysymyksistä. Edustaja Kramer puuttui hyvin keskeisen kysymykseen – liikennesektoria ajatellen jäsenvaltioissa ja kaikkialla Euroopassa. Kyseessä on yhdenvertainen liikenteen verotus kaikkien liikennemuotojen osalta. Infrastruktuurin rahoituksesta on tullut hyvin epätasapainoista ja tämä edellyttääkin politiikkaa, jonka avulla saataisiin infrastruktuurin rahoitukseen, että saataisiin tasapaino takaisin. Useissa jäsenvaltioissa infrastruktuurin maksut maatteilta, satamista ja lentokentiltä ja muualta eivät ole sidottua, eivät ripainastaan infrastruktuurin huollosta, vaan myös useissa jäsenvaltioissa – maantierahoitus on erilaista. Esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa käytetään vinjettijärjestelmää, on muunkin tyyppisiä rahoitusjärjestelmiä muissa jäsenvaltioissa. Raskas liikenne aiheuttaa eniten vahinkoa infrastruktuurille ja se on myös kaikkein, kaikkein vaarallisin maantieliikennettä, maantien turvallisuutta ajatellen raskaat eh, ajoneuvot kuitenkin eh, ovat eh, kevyemmin verotettuja kuin muut. Tästä tuleekin todella rahoitusongelmia infrastruktuurillemme. Tällainen järjestelmä myös vähentää rautatien kehittämismahdollisuuksia, samoin kuin laivaliikenteen ja ilmailuliikenteen kehittämismahdollisuuksia, koska maantieinfrastruktuuri Ren käyttäminen on hyvin halpaa. Näinpä matkustajaliikenne ja rahtiliikenteen pysyy maanteillä sen sijaan, että se siirtyisi vesiväylille ilman tai rautateille. Siksi olisikin tarpeen tasapainottaa tilannetta. Bulgarian kauden aikana tulemme tekemään parhaamme, jotta tämä keskustelu etenisi hyvin jokainen äh, liikennemuoto ja erityisesti niitä koskevat maksut, maksut, joilla on tarkoituksena ylläpitää infrastruktuuria, äh, nämä maksut olisi tasapainotettava ottaen huomioon käyttökustannukset, äh, ympäristökustannukset ja kyseisen liikennemuodon turvallisuudesta aiheuttavat kustannukset ja muut ulkoiset kustannukset. Olen vakuuttunut siitä, että jos hyvään tasapainotilanteeseen päästään, monet yrittäjät siirtyvät muihin liikennemuotoihin maanteiltä, rautateille tai vesiväylille – Toistaiseksi nämä maksut ja tietullut tullit raskaiden ajoneuvojen transitliikennettä ajatellen useissa jäsenvaltioissa ovat hyvin alhaisia verrattuna muihin liikennemuotoihin. Voin vakuuttaa, että teemme työtä liikennejärjestelmän tasapainottamiseksi ja jotta voitaisiin taata yhdenvertainen kohtelu. kaiken liikennemuotojen maksujen osalta. Alternatiivit начини на предвиждане, които, предвижване, които са най... Mitä sitten tulee vaihtoehtoisten liikennemuotojen käytön edistämiseen, ja tällaiseen niin sanottuun pehmeään liikkumiseen, kuten pyöräilyyn. Ja ja pyöräteiden rakentamiseen. Tämä on kansallisella tasolla hoidettavaa politiikkaa. olen vakuuttunut siitä, että silloin kun jokaisesta liikennemuodosta vast- maksataan ympäristökulujen mukaisesti ja huomioidaan infrastruktuurin rahoittaminen, niin varmasti pyöriteiden käyttö tulee lisääntymään. Kramer antoi hyvän esimerkin kertomalla tästä Tonavan sillasta Bulgaria ja Romanian välillä. Sille on tarkoitus rakentaa myös pyörätie. Sitten eh, jatkan Brexit-kysymyksestä. Mainitsen vielä kerran pääministerimme olemme ikään kuin avioerotilanteessa. Lapset kärsivät eniten niin kuin aina. Tehtävänämme olisi löytää lähestymistapa, jonka kautta on Euroopan unioni ja yhdistynyt kuningaskunta molemmat voisivat säilyttää mahdollisimman ystävällismieliset kahdenväliset suhteet. Liikennealan osalta meillä on tämä Euro- Euroopan yhteinen ilmatila. Tässä on erimielisyyksiä yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan välillä Gibraltarin osalta. Meillä on erilaisia vaikeuksia, jotka pakottavat meidät pääsemään eteenpäin näissä asioissa. Olen henkilökohtaisesti aika epäilevällä mielellä, koska tämä riita on kestänyt jo vuosia, enkä usko, että sitä saadaan ratkaistua Brexit-neuvotteluiden yhteydessä. Mutta toistan vielä kerran. Gibraltar on edelleen merkittävin este eurooppalaisen yhtenäisen il- ilmatilaprojektin tiellä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän on tehtävä parhaamme, jotta voisimme säilyttää hyvät kahdenväliset taloudelliset suhteet ja muutkin kuin taloudelliset suhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Minun tietääkseni muutaman blokki on jo valmiina meidän ja Romanian välinen blokki muun muassa. Ilm, tämä nojautuu näiden kahden maan lennonvalvontajärjestelmien edistymiseen. Meillä on yhteinen ilmatila nyt saatu aikaan ja näin olemme voineet saada aikaan merkittäviä säästöjä. Tämä aloite kuluu myös ilmailupakettiin. Olen vakuuttunut siitä, että e, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ansiosta Euroopan ilmailutoimijat voivat saada merkittäviä säästöjä. Mitä sitten tulee rautatieinfrastruktuurin rahoittamiseen, haluaisin korostaa sitä, että äh, rahoitusta on menetetty yhä enemmän johtuen tällaisista rahoitusteknisistä tempuista. Yhä enemmän käytetään joustavia rahoitusvälineitä, kuten esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välinettä ja muita välineitä, kuten esimerkiksi EIPn tarjoamia välineitä. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että meidän olisi säilytettävä myös kohesiopolitiikan mekanismi. Meidän olisi pidettävä varamme, kun käytämme veronmaksajien varoja tietenkin. Mutta olen vakuuttunut siitä, että rahoitus, infra, äh, että, että rautatie on ylläpidettävä kohesiopolitiikan kautta niin kauan kuin se ei vielä itsessään ole tuottava tai kannattava. Minä kannatan henkilökohtaisesti kohesiopolitiikan jatkamista. Sitten liikkuvuuspaketista erityisesti ensimmäisestä liikkuvuuspaketista. Haluamme kuulla kaikkia ja käydä vuoropuhelua kaikkien kanssa. Joitakin kuukausia sitten olin vielä hyvin skeptinen, koska eri jäsenvaltioiden kannat olivat todella pirstoutuneita – Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin sellainen, että meidän, meillä on mahdollisuuksia lähentää jäsenvaltioiden kantoja ainakin ensimmäisen paketin osalta. Näin, että järkeviin kompromisseihin on, on halukkuutta jossakin jäsenvaltioissa. Mielestäni olisi valtavaa edistystä, jos pystyisimme lähentämään jäsenvaltioiden kantoja. tämän paketin osalta. Sitten kuljettajien lähettämistä koskeva direktiivi. On totta, että tämä ei ole mikään helppo asia. Aiomme kyllä tehdä parhaamme, mutta ei ole varmastikaan helppoa lähentää jäsenvaltioiden kantoja toisiinsa. Ne ovat usein aivan vastakkaisia. Olen käynyt vuoropuhelua useiden liikenteenharjoittajien kanssa Euroopassa ja päädyin siihen, että heidän varaumansa eivät johdu ehdotuksemme poliittisesta sisällöstä, vaan huolet tulevat todella liikenteenharjoittajajärjestöiltä ja AY-järjestöiltä näissä jäsenvaltioissa, joten uskon, että vuoropuhelua pitäisi käydä tuolla tasolla. Se olisi hedelmällisempää poliittisesta vinkkelistä katsottuna. Mitä sitten tulee näiden käytävien kehittämiseen? Ja Länsi-Balkanin yhteenliitettävyyteen. Kyseessä on käytävä numero kahdeksan. Se lähtee Italiasta ja kulkee Albanian ja Makedonian ja Bulgarian kautta. Ja käytävä numero 10 yhdistää Serbian olisi mukavaa saada Euroopan. Euroopan parlamentin tuki tähän. Olemme vakuuttuneita siitä, että Länsi-Balkaneilla on oikeus säilyttää nämä Euroopan unionin liittymissä näkymät. Koko tästä alueesta voisi muussa tapauksessa tulla mahdollinen riski koko Euroopan unionille. Me puhumme tällaisesta liittymisestä perspektiivistä, emme liittymisestä keskipitkällä aikavälillä. On aivan selvää, että, että uusia jäsenvaltioita ei oteta Euroopan unioniin nykyisen komission kauden aikana, mutta olisi kuitenkin hyvä antaa näille maille kehityssuunnitelma tulevaa kymmentä vuotta varten esimerkiksi. Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen on hyvä tapa päästä tähän tavoitteeseen. Hyvät yhteydet näihin valtioihin tarjoaisi lisää vakautta koko Euroopan liikennettä ajatellen. Tonavan osalta kyseessä on toki tärkeä asia. Olemme jo aloittaneet hankintamenettelyt niin, että löytäisimme yrityksen, joka tulee ruoppaamaan Tonavaa ja meillä on joiksikin vuosiksi työtä, mutta haluaisin todeta vielä asian muistiosta, jonka olemme allekirjoittaneet romanialaisten kollegoidemme kanssa. On olemassa siis kaksi hanketta, jotka sulkevat toinen toisensa pois, emmekä ole vielä päättäneet, kumpi valitaan. Yhdessä näistä puhutaan tällaista vesivoimakompleksista, joka oikeastaan on vastakkainen niin kuin tämä ruoppaussuunnitelma, jonka tarkoituksena on säännellä veden pinnan tasoa. Tässä toisessa muistiossa taas suunnitelmassa on uudet sillat, Niin. Riippuen siitä, kumpi hanke rahoitetaan ja valitaan ja kumpi houkuttelee enemmän investoijia, teemme sitten päätöksen Tonavan tulevaisuudesta sisävesiväylänä. Kiitoksia tästä, hyvä ministeri. Saitte vähän lisää aikaa, koska kysymyksiä oli todella paljon. Valitettavasti nyt muille jää vähemmän aikaa. Mutta kyllä vielä minuutti, jopa minuut, puolitoista minuuttia olisi vielä jäljellä teille, niin että voisimme toimia tehokkaasti, niin kuin te tehokkaasti osaatte toimia. Ja tehdään napakoita kysymyksiä. Nyt aloitammekin ja eh, Revo Dallon saa ensimmäisenä puheenvuoron yksi minuutti tai puolitoista korkeintaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Tästä liikkuvuuspaketista ja erityisesti hinnoittelusta. Ajatteletteko, että saadaan aika yleinen suuntaus ne aikana näistä tarifeista sitten? Kuinka otatte vastaan komission ehdotukset koskien tätä euromaksuehdotusta huomioiden irtautumisen vinjettijärjestelmästä ja edelleen tästä tekstistä? Mitä ajattelette tekemistäni ehdotuksesta, joiden kautta näitä tuloja korvamerkittäisiin liikenteeseen. Sitten sosiaalikysymyksistä totesitte, että sosiaalivuoropuhelua pitää käydä ensin jäsenvaltioiden tasolla. Tässä liikkuvuuspaketissa tavoitteena on päästä sosiaalisia vuoropuhelun Euroopan tasolla. Miten aiotte tähän päästä eri työmarkkinaosapuolten välillä? Voisitteko kertoa vielä lisää kompromissiehdotuksesta, joka koskee markkinoille pääsyä ja ammattiin pääsyä. Ja sitten kun tuomioistuin on vahvistanut tämän, tämän työaikakysymyksen, aiotteko tukea komission ehdotusta, jonka mukaan kiellettäisiin säännöllinen eh, autossa suoritettu lepo? Ja edelleen ilmailuun alan kilpailusta, kuinka aiotte neuvostossa tehdä työtä teko helpottaa EUn mahdollisuuksia ryhtyä tutkimaan kolmansien maiden aiheuttamaa epäreilua äh, toimintaa? Kiitoksia, se oli täsmälleen puolitoista minuuttia onnittelut. Lukashenska, puolitoista minuuttia. Eh, eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Bulgarian puheenjohtajakausi osuu hyvin hankalan aikaan. Neuvotellaan liikkuvuuspaketista, Brexit on samaan aikaan tapetilla ja toivon teille äh, parasta menestystä ja sitä, että pystytte ylläpitämään tasapainoa idän ja lännen välillä siten, että kansalaiset voivat olla tyytyväisiä ja nähdä, että me ajattelemme heidän parastaan. Mainitsitte itse, että on jonkin verran näkemyseroja ja jännitteitä, jotka liittyvät tähän liikkuvuuspakettiin, nimenomaan idän ja lännen välisiä jännitteitä. Meille tärkeässä asemassa ovat yhtenäismarkkinat, mutta tässäkin yksityiskohdat ovat niitä pirullisimpia – ja kyseessä on mielestäni enemmän poliittinen kuin substanssiin liittyvä ongelma. Vastasitte jo moniin kysymyksiin esimerkiksi kabotaasista ja komissiohan ehdottaa vi- viiden päivän määräaikaa ja rajoittamatonta määrää toimenpiteitä ja me käsittelemme mietintöä, jossa esittelijä ehdottaa kahden päivän kabotaasi määräaikaa. Ja tässä olisi myöskin kabotaasiin liittyvien päästöjen rajoittamista kyse. Ja tämä diili saattaa nyt olla vaakalaudalla. Mitä näihin lähetettyihin kuljettajiin kuulu, tulee, niin pitäisikö heitä suojata, tai siis pitäisikö heidän kuulua ensimmäisestä päivästä alkaen tähän, ja miten sitten nuo lepoajat ohjaamossa? Presque respecté le temps. Kiitoksia. Melkein, melkein pidit kiinni puheenajasta. Sitten edustaja Foster, puolitoista minuuttia. Uh, thank you. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa Bulgarian ministerille sr ryhmästä 868 ja kilpailu. Kertomus. Olen yksi varjoesittelijöistä itsekin, eikä valtavasti intoa oikein tuntunut löytyvän tälle asialle neuvostossa, mutta kuitenkin edetään, koska aina on vaikea määritellä, mitä reilu kilpailu varsinaisesti tarkoittaa. Kuitenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 25 vuotta sitten lentoliikenne vapautettiin ja täälläkin on tuettu valiokunnassa parempien yhteyksien takia alueellisia lentokenttiä, niin minä en mielelläni tekisi mitään, mikä muistuttaisi protektionismia, että suljettaisiin markkinoita kautta Euroopan unionin, koska me olemme hyötyneet kovasti alpeenlentojen lisääntymisestä ja myöskin kolmansien maiden yritykset, jotka voivat tarjota hyviä yhteyksiä kautta maailman. Pitäisi varmasti myös muistaa, että olemme myöskin tuottajia tällä alalla. Miljardien dollarien edestä myymme lentokoneita kautta maailman ja tästä on etua EUn taloudelle, eli pitää olla hyvin tarkkana siinä, mitä teemme. Tämän sanottua niin suhtaudun luottavaisesti siihen, että tätä järkevää saadaan. Yksi asia Gibraltarista puheenjohtajan halua siitä sen enempää puhua, mutta vuonna 2006 solmittiin sopimus, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan välillä – hoidettaisiin syrjimättömiä käytänteitä Gibraltarin lentokentällä osana sisämarkkina noinna. Ja tässä on nyt varmasti pohdittavaa. Tässä saatetaan joutua sellaisen ansaan, että lähdetään puhumaan terroterallisuudesta, mutta kyllä tähän varmasti jokin muunkin ratkaisu löytyy. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Bilvaa. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Bulgarian puheenjohtajavaltiota ja kannustaa teitä tähän työtäkokoomuksen mukaan. Pienimmät maat ovat saavuttaneet suurimpia tuloksia viime vuosina tässä parlamentissa, joten toivon, että teillä käy yhtä hyvin yhteistyössä tämän parlamentin kanssa. Täällä on paljon kysymyksiä esitetty jo. Tästä ensimmäisestä paketista minähän olen kuljettajien lähettämistä koskevan direktiivin mietinnön esittelijä. Tässä on jo joitakin kysymyksiä siitä esitetty, mutta haluaisin vielä kysyä yhdestä asiasta puhuitte, että on mahdollisesti suuria vaikeuksia jäsenvaltioiden kantojen osalta. Näettekö sellaista mahdollisuutta, että tämä paketti menisi pilalle ja toisessa asiassa päästäisiin enemmän eteenpäin kuin toisessa? Bulkhan sanoi komissiosta, että tällä paketilla on merkitystä, jos kaikki asiat menevät eteenpäin samalla tavalla. Sitten toinen asia tästä yhdistelmäliikenteestä mainitsi, että se on yksi tavoitteistanne. Direktiiviin liittyy samankaltainen problematiikka kuin muissakin direktiivissä. Lainsäädäntö siis hyväksytään ja vaikka jäsenvaltiot ovat olleet mukana direktiivin hyväksymisessä, eivät kuitenkaan toteuta sitä. Ja tämähän on sitten aivan katastrofi, kun ajatellaan Euroopan laajuista organisaatiota organisoimista. Mihin tavoitteisiin te tulette keskittymään tässä yhdistetyn liikenteen direktiivissä kaudellanne? Ja lopuksi asetusehdotus, joka koskee yhteisiä sääntöjä, eh, koskien pääsyä kansainvälisille markkinoille eh, linja-autojen osalta. Tähän on tullut kielteisiä kannanottoja joitakin parlamentilta, muun muassa Espanjasta, koska siellä ajatellaan, että siinä ei noudateta suhteellisuus- ja subsidiariteettiperiaatetta. Voisitteko tästä jotakin sanoa? Kiitoksia. Merci, Madame Bilbao. Kiitoksia edustajan Bilbao. Yrittäkää nyt pitää kiinni näistä puheajoista. Muussa tapauksessa emme ehdi saada vastauksia. Sitten Tarpanella, olkaa Mulțumesc, doamna președintă. Bine ați venit. Kiitos, puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa, herra ministeri. Minä tulen Romaniasta ja olen sitä mieltä, että on oikein tärkeää että Bulgaria on nyt neuvoston puheenjohtaja. Käsillä on tärkeä aika EUn kannalta, sillä nyt ensimmäistä kertaa neuvoston puheenjohtajuus on uudella jäsenvaltiolla. Taloudellisesta potentiaalistahan puhutaan paljon ja siitä, mitä lounais Euroopalla, mitä tukitarpeita Lounais, Lounais-Euroopan alueella on. Ja pitäisi panna täytäntöön strategia sitä varten. Myös teknistä ja taloudellista tukea pitäisi saada komissiolta lisää. Infrastruktuurisuunnitelman liittäminen turismin, turismielinkeinon laajentamiseen olisi myös tarpeen. Miten Bulgaria puheenjohtajavaltiona näkee tämän asian. Oletteko samaa mieltä ja onko teillä selkeitä suunnitelmia tämän alueen tukemiselle? Tonavan laivaliikenne puolestaan on Romanialle ja Bulgarialle tärkeä asia. 500 kilometriä yhteistä jokialuetta. Ja se ei ole pelkästään meidän, meille kahdelle maalle tärkeää, vaan koko EUlle. Laivaliikenteeseen liittyy erilaisia näkökulmia, mutta haluaisimme Bulgarian kanssa löytää yhteisen näkökulman. Vuosia jo on ollut matkailu, liikenne ja tavaraliikenne jokireiteillä yhtenäismarkkinoiden ulkopuolella. Sitten Schengen-alueesta vielä yksi kysymys. Romanialla ja Bulgarialla pitäisi olla yhteinen strategia Schengen-alueen arviointia varten, ja se on tärkeä tulevaisuutta ajatellen, sillä tämähän koskee myös liikenteen sisämarkkinoita ja sisämarkkinoita kaiken kaikkiaan EU-ssa. Kiitoksia sitten edustaja Jambaski. Mahdoiko ääntää oikein? Благодаря, уважаеми, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министр, позволите ми първо да поздравя с нелекото задължение да... Kiitoksia, hyvä ministeri. Haluaisin onnitella teitä ja toivottavasti teille todella onnea, koska ei tämä ole mikään helppo, helppo tehtävä toimiva, toimia ministerinä Bulgarian puheenjohtajakaudella. Kaikkea hyvää tämän, ja onnea matkaan. Olette selvästikin nähneet, että tässä valiokunnassa toimimme hyvin aktiivisesti. Tulemme tekemään yhteistyötä näin asiassa, joka koskee kuljettajien lähettämistä. Ongelmat joskus tässä asiassa liittyvät maantieteeseen. Tiet tietyissä jäsenvaltioissa tunnetaan jännitteitä Romania, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Viro. Kabotaasiasia tulee myös olemaan aika vaikea. Tältä alalta meillä ei ole Euroopan tason virastoa. Meillä on ilmaliikennevirasto ja meriliikennevirasto, mutta meillä ei ole maantieliikennevirastoa. Mikä on teidän kantanne? Ottaen huomioon Brexit ja pyrkimys vähentää kustannuksia, mitä ajattelette tällaista virastosta? Haluaisin myös tietää, mitä ajattelette näistä maantieiden tietulleista. Kiitoksia edustaja Deli. Merci madame la présidente. Üdvözlöm miniszter úr. Nagyon öröm volt a múlt héten is hallgatni a plenáris ülést. Kiitoksia Hyvä ministeri, kuuntelin viime viikolla täysistunnossa useita puheita. Bulgarian pääministeri puhui siellä. laajentumisesta prioriteettina Bulgarian puheenjohtajakaudella. Hän kertoi, että Bulgaria aikoo kääntyä länsibalkaneiden suuntaan. Minulla on myös Serbian kansalaisuus, joten pidän hyvin tärkeänä sitä, että lähennymme kyseistä aluetta. Me kaikki tiedämme, että on aivan mahdotonta kuvitellakaan sitä, että kulttuureja voitaisiin lähentää lähentämättä valtioita. Aikooko Bulgaria puheenjohtajan valtiona jatkaa Balkanin liikenneyhteisön toimintaa? Mehän tiedämme, että tähän liittyy sopimus, joka tehtiin näiden asianmukaisten maiden välillä komission johdolla. Ja tämä liikenneyhteisö on nyt syntynyt. Aiotteko hyödyntää tätä uutta elintä, jotta voitaisiin antaa vielä vähän vauhtia liikennealan kehittymiselle. Minä olen tämän erityislainsäädännön lähetettyjen työntekijöiden eh, varjoesittelijä EPPstä. Hän totesitte, että tekin olette sitä mieltä, että tämä on kovin arkaluontoinen asia. Voisinko kysyä teiltä, oletteko tämän suhteen optimistinen ja onko tarkoituksena pyrkiä saman aikaan yleisiä eh, suuntaviivoja kauden loppuun mennessä? Kiitoksia sitten Demonte. Grazie, eh, grazie Presidente. Innanzitutto un augurio di buon lavoro al nuovo... Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myös sanoa muutaman sanan Balkanin alueesta. Pääministerini, pääministerinne otti sen esiin puheessaan ja te mainitsitte useat kerrat – tänä aamuna. Liikennevaliokuntana tietenkin meitä kiinnostaa TEN-T-tavoitteiden toteutuminen ja tietenkin avoimuuskysymykset myös, kun puhutaan infrastruktuuri menoista myös satamien osalta. Ja mielellämme haluamme huolehtia siitä, että TEN-T varoja käytetään myös Balkanin alueella. Puhuitte TNT-huippukokouksesta. Huippukokous järjestetään myös, joka on osa Berliinin prosessia aika pian. Vaikka parlamentilla on ollut ratkaiseva rooli, niin ei ole mukana hallinnoimassa tätä vaihetta, joten kysymykseni kuuluisi seuraavalla tapaa. Tukisitteko parlamentin osallistumista Sofiassa ja osallistumista Berliinin prosessiin. Ja kuten kollegat jo kysyivät, miten aiotte tukea liikenneyhteisöä? Monsieur Kuhn, la parole est à vous pour une minute trente. parole. Kiitoksia sitten Kuhn puolitoista minuuttia. Merci, madame Oh, Herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihre Präsentation. Uh, Kiitos ministeri tästä esityksestä. Täällä liikenteen ja infrastruktuurin alueella on aina paljon hankalia tehtäviä ja me vastaamme osaltamme myös matkailuasioista. Bulgariahan on aivan esikuvallinen matkailumaa, Albeenan kultahiekat ja muut Mustameren rannat kiinnostavat myös Euroopan unionista tulevia matkailijoita ja siellä on myös hiihtomatkailualueita ja tässä tuleekin sitten ekologian ja ekonomian välinen ristiriita osittain, siis talous- ja ympäristökysymysten. Pääministeriltä kuulin, että suunnitellaan esimerkiksi köysirataa matkailualueelle, mutta tässä onkin malliesimerkki sellaista tilanteesta, jossa pitäisi kokonaisuutena arvioida hankkeiden ekotasetta ja hiilidioksidimäärää ja niin poispäin. ja kokonaisuus liikennevälineissä pitää ottaa huomioon myös se, että miten sinne köysiradalle päästään. Sitten tiemaksukysymykset ovat vielä aika alikehittyneitä ja niissä nähdään yleensä vain yläotsikot. Ja miten aiotte ministerinä ratkoa tällaisia infrastruktuurihaasteita? Kiitos. Kiitoksia sitten seuraava puhe puolitoista minuuttia. Sí, muchísimas gracias, eh, presidenta. Ajala. Bienvenido, señor ministro. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa tänne. Herra ministeri, aivan pian tullaan esittelemään kauden, kautenne aikana ensimmäinen ehdotus eh, Euroopan talousarvioksi, jossa on horisontti 2020 ja eh, esirahastot ja muut ovat mukana. Meitä todella huolestuttaa valtavasti se, että verkkojen Eurooppa välinen liikenteen osalta ei voi vahvistua tulevassa talousarviossa. Onko teille joitakin ajatuksia tästä sitten maantiepaketista? Olisi ehkä hyvä, että puheenjohtajavaltionne korostaisi joitakin jollakin tavalla tätä syrjinnän vastaista pakettia. Mehän tiedämme, että suuri osa tästä ongelmasta yleisesti ottaen koskee sitä, että tässä maantiepaketissa rekkaan, rekalla on kaikenlaisia velvoitteita ja syyllisyyttäkin. Ja tiedämme toisaalta, että, että valvonnan täytäntöönpano on usein syrjivä. Meillä on tästä todisteitakin. Olisikin hyvä, että rakat eivät jäisi jumiin ja että, rahta, että, ahta, ahta, että lastajienkin hinnoittelu olisi kohdallaan ja olisi myös hyvä, että meillä olisi eurooppalainen viranomainen, en tiedä virasto, mutta ainakin jonkinlainen viranomainen, joka toimisi kansallisten viranomaisten sijaan. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Yessander. Alors je regarde notre euh, ministre. Kiitoksia sitten ministerin puolen käännyn tässä. Ensemble de ces questions euh, très euh, pertinentes. D'abord, on... Il y a des questions sur justement ce qu'on a... No niin, tässä on tämä eurovinjetti-asia äh, ja nämä euromaksut ovat, kun me perunetaan tämä vinjettien äh, kauden päättyminen ja ja, maksujen kohdentaminen kestävän liikenteeseen ja muuta. Menettekö tähän suuntaan? Palaamme myös näihin kysymyksiin, jotka koskevat ensimmäistä riikkuvuuspakettia sosiaalisiin näkökohtiin ja muihin sosiaalisen vuoropuhelun vahvistamiseen. Meillä on hyvin täsmällisiä kysymyksiä täällä esitetty. Oui. Vos questions? Bah alors, je vous demande si vous pourriez laisser le ministre haluaisin pyytää, että antaisitte ministerille ajan, ajan vastata. Ymmärrän kyllä teidän tavoitteenne auttaa, mutta mm, olisi mukavampaa, jos ministeri vastaisi meille. Niin se tyli. Niin, puheenjohtajan tarkoituksena on auttaa ministeriä. Te olette täällä esittäneet ainakin kolme kysymystä kaikkia. Yritän nyt nämä kasata yhteen. Ei tässä ole mitään mitään ohje, ohje, ohjeita vastauksia ostan, osalta. Esimerkiksi, täällä, esimerkiksi monet kysyivät tästä kuljettajien lepomahdollisuuksista rekassa. Eli tässä vain kasaan näitä yhteen enkä mitenkään suuntaa ja ohjailla vastauksia. Euh, Miten tämä yhdistelmäliikenne ja edelleen liike, nämä linja-auto-uudistukset ja Länsi-Balkaneiden asema. Réellement, si euh, oui ou non, comment vous allez faire pour appuyer ce que Deli a dit? Niin, Delhikin täällä esitti kysymyksen tästä li- Balkaneiden liikeyhteisöstä. Zambavski kysyi samaa kuin Ajala Sender. Vastustatteko vai kannatatteko tällaista maantiealan virastoa, kun muilla aloilla meillä on vastaava virasto? d'autres agences et ensuite on aura une question sur comment définir et ja lopuksi vielä liikennebudjetin kohdentamisesta. No niin, yritän tässä nyt kasata nämä kysymykset yhteen. Ja nyt vastausvuoro teille, hyvä ministeri. Le ministre va avoir plus de 15 minutes, Madame Maya Sender. Donc on se calme, ça va bien se passer. Ще се опитам на, да отговоря. Колегите също така се опитаха да обединят въпросите. Kiitos. Yritän vastata kaikkiin näihin kysymyksiin parhaani mukaan. Ja täällä todellakin esitettiin monenlaisia kysymyksiä ja yritän ryhmitellä niitä. Erityisviraston luominen olisi meistäkin hyvä asia, kannatamme sitä. Ja virasto vastaisi tiekuljetuksia koskevien sääntöjen valvonnasta. Meidän mielestämme yksittäis, yksittäistariffijärjestelmä kaikille tiekuljetuksille EU-ssa olisi oikea tie tulevaisuudessa. Tällainen järjestelmä toisi valtavasti lisää arvoa kuljetusalalle. Kuitenkin se voisi olla mahdollinen vain, jos on hyvä tasapaino muiden liikennemuotojen kanssa olemassa. Sitten siirryn eri yksittäisiin kysymyksiin. eurovinjetti kysymys. Me kannatamme sitä, niitä tavoitteita, joita lainsäädäntöaloitteessa on, ja erityisesti sitä, että saastuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa periaatteet olisivat käytössä järjestelmän pitäisi hyödyttää käyttäjiä ja Euroopan kansalaisia – me suunnittelemme väliaikaista kertomusta, jossa kerrottaisiin kaikista edistysaskelista, joita toistaiseksi on saavutettu. Ja tavoitteena olisi kehittää vahva perusta neuvotteluille kolmikantavaiheessa. Periaat- tärkein tavoitteemme on löytää ratkaisu, joka hyödyttäisi kaikkia EUn kansalaisia. Sitten kuljettajien työolot. Me tiedämme, että näitä eri mielipiteitä on ja teemme parhaamme, jotta saattaisiin aikaan sellainen kuljetusala, joka toimii tehokkaasti ja kestävällä tavalla – Meidän on aina pitäydyttävä tehokkaaseen päätöksentekoon, jossa otetaan huomioon kuljettajien etu ja samoin työnantajien etu. Kuitenkin päätösten pitäisi olla sellaisia, että niistä ei tule lisätaakkaa hallinnollisessa mielessä. Kabotaasikuljetuksista sitten totesin, että ne ovat olennainen osa kansainvälistä tieliikennettä ja tavarakuljetuksia. Ja siinä tavoitteenamme on pääasiassa rajoittaa tyhjien ajoneuvojen liikennettä, sillä siihen liittyy sekä ympäristö- että talousnäkökohtia. Ja myös laittomat kabotaasikuljetukset haluamme saada kuriin. Oikeudenmukainen lainsäädäntö on meidän tavoitteenamme ja sitä pitäisi tukea tehokkaalla valvonnalla. Tehokas valvonta voidaan saada aikaan parantamalla tekniikkaa, integroimalla älykkäitä ajopiirtureita ajoneuvoihin. Tämä on yksi mahdollinen aihe, josta pitää keskustella. Sitten näitä eri lainsäädäntöasioita koskevat tavoitteet. Sosiaalisen aspektin ja taloudellisen aspektin yhteys paketissa ovat asioita, joista pitää neuvotella rinta rinnan. Me edistämme keskustelua kaikista aiheista, jotka eivät ole niin kiistanalaisia, eli haluamme hoitaa helpommat asiat pois alta ennen kuin sitten käymme niiden hankalampien kimppuun. Tehokkaiden sääntöjen luominen postilaatikko- tai pöytälaatikkoyrityksiä vastaan on sellainen, jossa haluamme parantaa eri tahojen yhteistyötä, jotta sääntöjen noudattamista voitaisiin valvoa. Ja toisessa ja kolmannessa liikkuvuuspaketissa tätä voidaan tarkastella. Sitten yhteiskuljetusdirektiivin uudelleen laadinta liittyy välittömästi ensimmäiseen liikkuvuuspakettiin, jossa puhutaan myös työntekijöiden lähettämisestä ja työolosuhteista. Haluamme myös selvät säännöt tiekuljetuksille ja kabotaasiin sekä multimodaalisiin kuljetuksiin. Me tiedämme kaikki, että kuljettajia käytetään hyväksi kuljetusalalla ja teemme kaikkemme, jotta saattaisiin aikaan kilpailtu ja kestävä kuljetusala. Mutta aina meidän on löydettävä tasapaino työntekijöiden suojelun sekä työnantajien edun välille. Tuemme myös erityisviraston perustamista vastaamaan sääntöjen laatimisesta ja valvonnasta Ja edustaja Dellin kysymykseen, hän kysyi, olenko optimistinen. No oikeastaan olen vähän skeptinen, täytyy valitettavasti sanoa näin. Se on ihan luonteeni, mutta näistä asioista on myös puhuttu pitkään kollegojen kanssa ja ymmärrän, että mielipideerot ovat erittäin suuria ja nyt jos jää jokin kysymys väliin, niin kertokaa ihmeessä. Tiimi on kyllä optimistinen toisin kuin minä. Vous avez un temps record essayé de balayer l'ensemble. No niin, hyvä ministeri, nyt olettekin ennätysajassa käsitelleet valtavan määrän käsittel- kysymyksiä tässä onnittelut. Tässä ei ollut mikään helppo harjoitus, ymmärrän hyvin. Hyvät kollegat, jos teillä on muita kysymyksiä, niin toimitamme ne sitten tiimien kautta. Kiitoksia tästä ajasta ja kiitoksia kun tulitte tapaamaan meitä tähän valiokuntaan. Meidän ovemme on teille säännöllisesti auki. Tavataan pian ja jatkamme tätä hienoa yhteistyötä puheenjohtajavaltionne ja meidän valiokuntamme välillä. Great pleasure to see you. Thank you very much. Mes chers collègues, avant de partir. Hyvät kollegat, ennen kuin poistutte jotta ehtisimme keskustelemaan enemmän ja saamaan enemmän vastauksia, vaikka jotkut eivät pidäkään kiinni puheajoistaan. Iltapäivää ei aloiteta kello 15, vaan aloitamme jo kello 14.30. Tapaamme täällä siis kello 14.30. Näkemisiin.